Dear colleague, we open the... Hyvät kollegat, aloitamme kokouksemme. Voisitteko istutua? Puhun jatkossa Italiaa, joten kannattaa laittaa kuuloke korville. No niin, tervetuloa. Tänään meillä on paljon asioita esityslistalla. Kuten, no odotan vielä hetken. joko kaikki pystyvät seuraamaan kokousta. Niin, meillä on siis tiivis rupeama edessämme tänä torstaina. Kokoonnumme sekä aamulla että iltapäivällä ja pyytäisin että mahdollisimman monet olisivat läsnä myös iltapäivällä. Ehkäpä kaikki eivät paikalle pääse, mutta meillä on merkittävä kuulemistilaisuus iltapäivällä ja olisi hienoa osoittaa, että meitä kiinnostavat tällaiset tärkeät aiheet. Ensinnäkin hyväksymme esityslistan, jos tämä sopii kaikille, menemme eteenpäin. Sitten kokousten 14, 15 ja 21. syyskuuta pidettyjen kokousten pöytäkirjat hyväksytään. Sitten kohta kolme. Tulkkausjärjestelyistä sen verran, että tänä aamuna täällä kuulla Ranskaa, Saksaa, Espanjaa, Kreikkaa, Tanskaa, Suomea, Tsekkiä, Viroa, Slovakia, Unkaria, Slovenia, Maltaa, Portugalia, Romaniaa, ja illalla mukana myös Hollanti ja Ruotsi kuulemistilaisuudessa. Tämä lähetys välitetään internetissä ja ensimmäinen puheenjohtajan ilmoitus on minulle hyvin mieluinen. Nyt pian ovat käsillä Lux-palkintopäivät. Tämä on merkittävä elokuva palkinto. Tämä kasvaa kasvamistaan ja osallistuminen Euro- kautta Euroopan on kasvanut. Tämä on siis, muistakaamme tämä, ainut palkinto, jonka juryn muodostavat parlamentin jäsenet. Joten pyydän teiltä osallistumaan, mutta soittakaa tässä viidakorumpua niin, että sitten äänestyspäivänä valitsette ehdokkaista oman suosikkiinne. Tämä on yhdeksäs Lux-palkinto ja ensi vuonna on sitten juhla kymmenes vuosi edessä. Par- Näin toimielimet edistävät omalta osaltaan elokuvaa, elokuva-alaa. Mukana on kymmenen elokuvaa. Ne on esitetty Carlo vivari festivaalilla kuten tapana on ollut. Ja niissä käsitellään hyvin keskeisiä, tärkeitä aiheita taiteellisesti, oppineesti. Katsotaan, mitä Euroopassa tapahtuu taloudessa, mietitään holokaustia, juutalaisvastaisuutta, byrokratiaan liittyviä kysymyksiä – Jugoslavian, entisen Jugoslavian sotaa, romaniväestön oloja ja sitä, miten naisten vapaudet ja oikeudet toteutuvat, miten perinteet ja nykytarpeet yhdistetään. Jotkin elokuvat sitten valitaan lopulliseksi ehdokkaiksi ja niistä joku lähtee myös Oscar-ehdokkaaksi Rams Itä Islannista, Haisan entisestä Jugoslaviasta ja eräs Auschwitzia käsittelevä unkarilaiselokuva ja Mustang, joka on ranskalaistuotanto, mutta se on kuvattu Turkissa turkilaisohjaajan toimesta. Kolme lopu, lopullista ehdokasta on myös Venetsiassa. Tämäkin on tapana ja haluan kiittää kaikkia festivaaleja, jotka näyttävät näitä elokuvia, Lux-palkinnon elokuvia Euroopassa. Kiitoksia kollegoille Kamerevertille ja Sirkivicille, jotka osallistuivat kansan Venetsian festivaaleille. Meillä on myös tällainen Lux-palkinnon 28 lähettilään tapaaminen. He ovat kaikki nuoria, tulevat eri jäsenvaltioista ja osallistuvat aktiivisesti. Ja tämä on oikeastaan tällainen työharjoittelu heille. Siellä puhutaan elokuvasta, järjestetään tapaamisia ja seminaareja. Ja tätä kautta saadaan sitten entistä enemmän huomiota Lux-palkinnolle. Kolme finalistia, joista teidän tulee äänestää, ovat Mustang, josta jo puhuin, Dennis Gamsin ja Ergvenin ohjaama. Tämä puhuu ja kertoo viidestä turkkilaissisaruksesta. Urak on sitten toinen mielenkiintoinen elokuva, jonka olen nähnyt. Se on bulgarialaiselokuva Kristina Rozev, joka on ohjaaja, ja Peter Balkanov, Tämä on kreikkalais-bulgarialainen yhteistuotanto ja mukana on ollut myös yhdysvaltainen Sundance Festival. Nämä ovat erittäin laadukkaita, hyviä elokuvia. Kilpailu alkaa virallisesti 19. lokakuuta, eli siitä lähtien voitte äänestää. Ja viimeinen äänestyspäivä on 24. marraskuuta. Video, äh, tilausvideopalvelun kautta ja haluan tässä yhteydessä kiittää henkilöitä, jotka hoitavat tiedotuspuolella näitä kysymyksiä. On tärkeää. He tekevät tärkeää ja arvokasta työtä. Yhdeksästoista päivä alkaa myös se ajanjakso, jolloin voitte mainostaa näitä elokuvia omissa maissanne, näyttää niitä siellä. Eli näin voidaan saada enemmän ihmisiä mukaan ja tietoisiksi elokuvista. Usein keskustelemme täällä asioista ja nämä asiat saavat entistä suuremman ponnen ja voimakkuuden tulevat paremmin esille elokuvissa ja elokuvan symboliikassa. Lux elokuvapäivän aikana näitä elokuvia voidaan siis näyttää kaikkialla Euroopassa. Voitte olla yhteistyössä kansallisiin tiedotustoimistoihin, joita parlamentilla on, ja sitten samoin täällä Brysselissä voitte kääntää tiedotustoimiston puoleen täysistuntosalissa Strasbourgissa järjestetään sitten juhlaistunto, palkintojen jakoseremonia 25.11. Tuolloin palkinnot jakaa puhemies Schulz ja paikalla ovat kolme finalistia ja tuolloin ilmoitetaan voittaja. Voitte äänestää myös luxprize.eu e kautta viiva vote sivulla. Ja voitte käydä katsomassa näitä elokuvia menuhin tilassa 9. marraskuuta eteenpäin yhdeltä, yhdestä seitsemän illalla. 11.11. kuitenkin kello 19.30 näytetään elokuva, joka näytetään yhtä aikaa seitsemässä eri kaupungissa ja Bosaarissa on sitten Scarpignano puhumassa eri festivaaleista, Sevillasta, Bratislavasta. Mukana on toimijoita Bukarestista ja Lissabonista. Näin voidaan levittää tietoisuutta tästä palkinnosta entisestään. Eli pyydän teitä käymään katsomassa näitä elokuvia. Ja Arte on myös mukana tässä tapahtumassa. Tämä on merkki siitä, että tästä eteenpäin tästä tulee entistä laajempi. Marisilla Rossetti. No hän oli täällä vielä äsken paikalla. Mutta hän ja hänen muut kollegansa voivat antaa sitten tähän liittyvää materiaalia teille. Kiitos myös kollega Bogdan Ventalle. Hänkin on hyvin tiiviisti seurannut keskusteluja aikaisempien festivaalien aikana, kun elokuvia on näytetty. Ja on tärkeää, että ensi vuonna, kun on 10. Lux-palkinto vuosi, niin aion tehdä jotakin ehdotuksia, joiden kautta tästä palkinnosta tulisi entistä tärkeämpi joten pyydän teitä käykää katsomassa elokuvia, äänestäkää ja pyytäkää myös muita äänestämään. Se, minkä painoarvon annamme kulttuurille, saapuu myös siitä, miten itse osallistumme. Eli toivottavasti entistä useammat äänestävät tänä vuonna. Jos kysyttävää ei enää ole tai kommentteja, siirryn eteenpäin kohtaan neljä, eli äänestyksiin. Kollega Grasno-Devski, hän on myös esittelijä siis, ja aihe koskee nuorisotyöttömyyden torjuntaa. Hän voi nyt puhua hetken. Tiedätte, että 22.7. oli tarkistusten jättämisen määräaika ja tarkistukset tuli 98. Ole hyvä. Ja chciałbym tylko po prostu podziękować za współ... Kiitoksia. Haluaisin vain kiittää yhteistyöstä. Minusta yhteistyö sujuu varsin mallikkaasti ja tästä olen tyytyväinen. Toivon, että äänestyksen tulos niin ikään on myönteinen näkemyseroja oli toki, mutta ne olivat lähinnä yksityiskohtiin liittyviä. Me olemme pystyneet tässä puhumaan yhdellä äänellä. Näkemyserot olivat pikemminkin ihan tekstimuotoon liittyviä. Kaikilla meillä on yhteinen tavoite. Kiitos. Sì, vedo, vedo anche che avete raggiunto anche diversi compromessi. Quindi... Niin, tässä on saatu aikaan myös kompromisseja, joten eiköhän äänestys suju aika hyvin. No itselläni ei taida olla vielä tässä äänestyskorttia valmiina. Onko teillä muilla? Scusate un momento, succede. Sorry, but I'm afraid uh, to have to left my in, in, in, the, in the plenary. Olen pahoillani, mutta olen unohtanut äänestyskortini täysistuntoon. Sitä sattuu. No, no. The card is, is worse. Äänestyskortini se on pahempi juttu. Olen pahoillani. It, normally it, it uh, doesn't happen, but sometimes. Ei minulle yleensä näin käy, mutta joskus voi käydä. Allora, eh, if you eh, allow me to... Jos sallitte minun eh, äänestää käsimerkillä, niin sitten voimme aloittaa ihan tämällä salainen äänestys. No, sitten voimme aloittaa. Hyvä. Ja pyydän anteeksi. No niin. Tarkistus yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi. Ei, anteeksi. Menemme tarkistuksen yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Puolesta, yritetään uudestaan puolesta. Yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Yksitoista puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa.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 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa 37. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 38 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 39 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 40. Tarkistetaan. Tarkistetaan 39. Joskus käsiä ei nosteta oikein ajoissa. 40. Äänestys alkaa. Anteeksi, 30. Puheenjohtaja korjaa. 39. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Olitte oikeassa hylätty. Te nostitte käsiä ehkä vähän myöhässä. No niin. Sitten tarkistus 40. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi kompromissi 5 seuraavalla sivulla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 56 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 57 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 58 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty kompromissi 6 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten kompromissi 7 seuraavalla sivulla puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 64 Molnarilta puolesta vastaan tyhjää. Vaikuttaa hylätyltä, mutta tarkistetaan. 64 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää Sitten 75 raukeaa 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan puolesta vastaan tyhjää, hylätty. No tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Pyydän anteeksi, tämä on hyväksytty kahdella äänellä. Neljätoista puolesta 12 vastaan. 13 vastaan ja kaksi tyhjää. 83. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ensimmäinen osa, anteeksi. Ei siis. 93 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kompromissi 10 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt loppuäänestys tästä mietintöluonnoksesta kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyvä. Äänestys päättyy. 22 puolesta, 5 vastaan, 2 tyhjää. Onnittelut äh, kollegallemme. Kiitoksia. Thank you also to Shadow Rapporteur, uh, to Secretariat for to follow this uh, important report. Thank you. Allora, ora... Kiitos sihteeristölle ja kaikille. Uh, in, uh, per una cosa molto bella. No niin, nyt meillä on edessämme hieno asia, joka tuo meidät yhteen Eurooppaan uskovien nuorten kanssa, ja tämä ei ole mikään huono uutinen. Tiedätte, että käymme keskustelua asiantuntijoiden kanssa. He ovat kahdeksan nuorta, jotka kuuluvat viiteen niin sanottuun kansalliseen joukkueeseen, jotka ovat voittaneet Karle Suuri palkinnon. Tämä palkinto perustettiin vuonna 2009, 2008 puheenjohtajakorja, yhdessä parlamentin ja kansainvälisen ahenin Karle Suuri säätiön kanssa. Eli nyt toivotan nuoret voittajat tervetulleiksi. Ensimmäiset kolme. Voittaja tulee Luxemburgista. Kelly Hauer, Richard Tämä on siis real-time sitten toinen palkinto Ranskasta, Sara Fröbin hanke ja sitten Social Social Club Mathieu Milo Itävalta on kolmantena. Ja Salissa on sitten vielä kaksi muutakin henkilöä Kyprokselta, Entrepreneurship for Solutions Against Unemployment Muun muassa Nikolaus Kristofi on mukana ja Espanja, infaktualida Bor Borja Cañaveras ja Cristina Alonso Cañaveras. No, ainakin pitää ottaa perhepotretti. Tämä on hieno tapahtuma. Olen tyytyväinen teidän puolestanne, meidän puolestamme. Toivottavasti tämä on ollut fantastinen seikkailu ja kokemus teille ja se, että olette voittaneet tässä tai olleet finalistien joukossa. Eli on hienoa saada teidät tänne. Nyt teemme näin, että kuuntelemme seitsemän minuutin esityksen jokaisesta hankkeesta. Sitten meillä on puolisen tuntia aikaa keskustella. Meitä kiinnostaa kovasti kuulla, miten hankkeenne tästä edistyvät ja miten ne saivat alkunsa. Tämäkin on kiintoisa Ensin puheenvuoronsa, lähdemme liikkeelle kolmannesta, eli puheenvuoronsa Ranska, Sara Fröb. Hän istuu siellä perällä, niinkö? No, siellä hän on. Olkaa hyvä. Tous, ähm, Hyvää päivää. Hyvät naiset ja herrat, parlamentin jäsenet, komissio. Kiitos siitä, että tarjoatte meille mahdollisuuden esitellä hankettamme. Tämä on meille suuri kunnia. Kiitos vielä kerran. Minun ja meidän hankkeemme, niin kuin näette, käsittelee rajoja. Uh, Reduce the light to, to, to, to allow us to see. Okay. Jos valoja saataisiin hieman himennettyä. Pas d'une description des frontières Kyse ei ole rajojen kuvailemisesta, vaan pikemminkin sivustosta, joka kertoo henkilökohtaisista tarinoista, jotka liittyvät raja-alueisiin ja rajoihin. Ihmiset elävät, matkustavat, heillä on henkilökohtaista kokemusta rajoista. Hankkeen nimi on Frontera European Borderline. Tässä näette sivustomme. Se koostuu useammasta osasta. Lähden liikkeelle tärkeimmästä nimittäin reportaaseista. Kolme vuotta sitten Brysselissä hanke käynnistyi. Me tapasimme tuossa Luxemburgin aukiolla ystävien kesken ja ajattelimme, että olisi mukava tehdä sivusto, joka kertoisi eh, eurooppalaisten nuorten eh, matkoista reportaasien muodossa. Meitä on nyt kymmenkunta, 40 eh, tällä hetkellä. Me tapaamme säännöllisesti ranskaksi, englanniksi ja saksaksi. Joskus myös joillakin muilla kielillä löytyy näitä reportaaseja. Meillä ei ole mitään rajoituksia kelleen käytölle. Joskus tarinat ovat surullisia, joskus hauskoja, joskus myös fiktiivisiä. Me emme tarkista sitä, ovatko tarinat totta vai ei, mutta aina ne ovat suvaitsevaisia hengeltään. Toki jos on esimerkiksi rasistisia kommentteja, niin eh, sellaista me emme eh, salli, vaan ne poistetaan. Mainitsisin aivan muutaman osallistujan. Meillä on tässä Julien Botry. Totta kai minun perheeni on tähän osallistunut. Meillä on hankkeelle hyvin uskollisena pysyneitä henkilöitä, jotka osallistuvat omalla panoksellaan Jotkut tekevät todella paljon. Meitä on 40 siis mukana tänään. Ja yhdeksästä maasta meillä on näitä reportaaseja, neljä kieltä ja myös Euroopan unionin ulkopuolisia maita, kuten Algeria, Marokko, Azerbaijan. Puhutaan siis myös Euroopan ulkopuolisista maista. Tarkoitus on laajentaa tätä yhteisöä vielä enemmänkin, jotta todella puhumme rajat ylittävistä yhteyksistä. Me toteutamme myös kuukauden reportaasin. Siinä kerrotaan jokin erityinen, hieman toisen tyyppinen tarina. Tässä kuussa esimerkiksi ähm, Abdelin tarina äh, Marsein ja Algerian väliltä. Algeriassa on pieni bistro, jota hän pitää ja sinne täytyy sitten viedä elintarvikkeita. Eli tässä kerrotaan henkilökohtainen tarina, johon liittyy myös tullikysymyksiä ja sen sellaista. Tässä pieni ryhmä, äh, ryhmäkuva. Neljä vuotta sitten Brysselissä me päätimme tästä hankkeesta siis. Ja tässä vielä portfolio-nimen alaisuudessa hieman lisätietoa. Meillä on henkilöitä, jotka eivät välttämättä kirjoita tekstejä, mutta kertovat matkoistaan kuvien avulla. Esimerkiksi Moskovasta meillä on tällaisia kuvauksia. Berliinin ja Moskovan välisestä junamatkoista meillä on näitä tarinoita muun muassa. Joskus rajat voivat olla myös vaikeita. Rajoilla toimitaan joskus autoritaarisesti. Slovenia ja Italian välillä taas Meillä on tarinoita siltäkin rajalta sitten on hieman alueellisempia rajoja esimerkiksi Saksan sisällä tai sitten Italian sisällä. Eri kaupunginosien ihmiset esimerkiksi Italiassa toteavat, että tietyissä kaupunginosissa on löydettävissä nimenomaan se autenttinen alkuperäinen italialainen kulttuuri. Miten me sitten saamme uusia reportaaseja sivuillemme? Tästä näette kuvakaappauksen kotisivuiltamme. Siihen voi jättää tietoja, kommentteja ja me sitten editoimme nämä reportaasit. Käytämme myös Google Maps-sovellusta. Äh, Siinä voi myös eri värityksillä tuoda esille raja-alueita ja rajoja. Tämä on hyödyllinen, koska sitten voi hyvin havainnollisesti nähdä, mitä raja-alueella on. Onko siellä esimerkiksi rajanylityspiste, onko siellä supermarketti, mitä palveluita rajan lähellä on. Tämä on meille hyvin tärkeä väline ja sivustolla se nostetaan selkeästi esille. Nämä hankkeet eivät olisi onnistuneet ilman kumppaneitamme. Haluan mainita heidät tässä. Meillä on blogi Paris Berlin, sitten Puolan ja Saksan välisiä yhteyksiä korostetaan Velo blö on kumppanimme. Statkesprehe on matkajärjestäjä. Sekin liittyy rajoihin. Tämäkin on meidän kannaltamme mielenkiintoista. Sitten Paris Berlin-lehti, joka on julkaissut myös reportaaseja. Ja All Consents on ollut myös tukemassa meitä. Mitä haluaisimme nyt sivuston kautta tehdä? Olemme keskustelleet ystävien kanssa ryhmässämme ja nyt Karle Suuri palkinnon voittaminen totta kai edesauttaa. Saamme sivustoa kauniimmaksi. Tällä hetkellä se on varsin yksinkertaisessa muodossa. Voimme saada selkeämpiä otsakkeita. Voimme käyttää myös Googlen analyysivälinettä, jotta saamme tietoa käyttäjistämme. Yritämme vielä kehittää näitä välineitä kenties voimme toteuttaa myös tällaisia mikromuotoisia reportaaseja raja-alueilta. Nythän meillä on pakolaiskriisi päällä ja teemme yhteistyötä esimerkiksi Terra d'Asil ja Oxfam-tyyppisten järjestöjen kanssa. Kenties voisimme toimintamme laajentaa tähänkin suuntaan. Haluaisimme, että sivustomme olisi näkyvämpi. Totta kai me keskustelemme myös teemoista, joita voisimme vielä laajentaa. Esimerkiksi voisimme seurata Saksan ja Ranskan vuoden 2017 vaaleja ja kertoa lyhyesti siitä, miten vaalikeskusteluja esimerkiksi voitaisiin näissä maissa järjestää. Luulisin, että olen nyt puhunut vielä aikarajojen puitteissa. Haluan kiittää lämpimästi Euroopan parlamenttia ja äh, Anja Chatota Karle Suuripalkinto tiimistä. Hän on ollut oikein suureksi hyödyksi totta kai parlamenttia kiitän mahdollisuuksista ja haluan kiittää kaikkia hienoista tapaamisista, muun muassa Aachenissa. Kenties tekin voisitte raportoida sivujemme kautta omista matkoistanne rajaseuduilla. Kiitos. Kiitoksia kovasti tästä esityksestä. Voisitteko vielä sulkea mikrofonin? Niin, tämä raja-alueita koskeva kysymys teki minun suuren vaikutuksen. Tämä on hyvin tärkeä asia tällä hetkellä Euroopassa. Muistuttaisin vielä kollegoita siitä, että kaikki hankkeet, jotka ovat mukana tässä Kaarle Suuri palkinnossa, käy läpi Juryn seulan mukana on kaksi parlamentin jäsentä ja sitten kansallisia nuoria. Ja sitten vielä toinen arviointikierros tehdään kolmen loppuehdokkaan osalta. Mukana on puhemies Schulz, kolme parlamentin jäsentä ja kolme jäsentä Karle Suuri säätiöstä. Fred joutuu poistumaan, joten hän saa tässä nyt äh, puhumaan ensimmäisenä. Nyt sitten kolmas Itävallan voittama palkinto Mathieu Milo esittelee tätä hanketta. Olkaa hyvä. Euh, bonjour. Euh, alors, merci à tous aussi pour... Hyvää päivää. Kiitos tästä mahdollisuudesta olla täällä tänään. Edustan Itävaltaa ja Social Soccer Cupia. Haluan nyt kuitenkin käyttää ranskan kieltä tässä yhteydessä. Social Soccer Cup on jalkapalloturnaus, joka on järjestetty – Saanko seuraavan kuvan näkyviin? Kyse on siis jalkapalloturnauksesta, joka on jo 13 vuotta ollut olemassa. Elmar Aas toimii Kratvainin äh, nuorisokeskuksessa Itävallassa ja silloin 15-vuotiaita nuoria oli viitisen kuutisen kappaletta, jotka tämän aloitteen aikoinaan tekivät ja tässä on varsin täsmällinen kohdeyleisö, eli nuoret, jotka ovat 11-18 vuoden välillä, sekä tyttöjä että poikia. Joukkueissa on oltava ainakin yksi tyttö mukana, ja näin myös tytöt voivat osallistua tähän turnaukseen. Joka vuosi siis turnaus järjestetään kesäkuun viikonloppuna ja tämä on tapahtunut nyt jo 13 vuoden ajan. Miksi tämä on sitten eurooppalainen hanke? Sen takia, että meillä on aina parikymmentä joukkuetta, jotka osallistuvat turnaukseen. Puolet joukkueista on eurooppalaisia joukkueita ja puolet taas alueellisia, paikallisia joukkueita. Haluamme säilyttää tämän tasapainon toisaalta paikallisten ja toisaalta eurooppalaisten joukkueiden välillä. Tällä hankkeella on vaikutusta myös paikallisesti. Konkreettisella tasolla kyse on ystäväporukoista, jotka sitten osallistuvat tähän turnaukseen. Ja toteutamme myös kumppanuuksia hotellien, ravintoloiden kanssa pienistä kylistä niin, että nekin voivat hyötyä tästä hankkeesta, joka on kuitenkin laajuudelta eurooppalainen. Toinen puolikas näistä joukkueista tulee eurooppalaisista maista. Meillä on pari kymmentä maata, jotka ovat osallistuneet tähän kappiin. Meillä on pysyviä osallistujamaita. Meillähän on Itävallassa paljon naapurimaita, esimerkiksi Saksa, Unkari ja Italia, jotka usein osallistuvat turnaukseen. Näin voimme jatkaa jokapäiväisellä tasolla myös kumppanussuhteitamme. Olen tehnyt yhteistyötä myös Ranskan kanssa, jotta saisimme sieltä joukkueen tänä vuonna. Tämä on jokapäiväistä työtä. Me luomme kumppanussuhteita, jotta voimme varmistaa sen, että joukkueita tulee myös jatkossa. Me puhumme nuorisokeskuksista, sosiaalikeskuksista, kouluista, yläasteista, lukioista. Tämä ei ole jalkapalloseurojen tapahtuma, vaan nimenomaan jalkapalloa pelataan vapaa-ajan harrastuksena turnauksen muodossa. En peitä sitä, että totta kai tämä on jalkapallotapahtuma. Viikonlopun aikana joukkueet siis pelaavat ryhmittäin ja sitten on myös loppuottelut. Ja meille on hyvin tärkeää, että kaikki pelaavat, ovatpa ne sitten ensimmäisenä tai viimeisenä, kaikki pelaavat yhtä monta ottelua ja vaikka sitten jää viimeiseksi, niin kuitenkin pelaa yhtä monta ottelua kuin muutkin. Kyse ei ole pelkästään jalkapallosta. Vaikkakin nuoret tulevat pelaamaan jalkapalloa, niin meillä on myös paljon muita tapahtumia turnauksen ympärillä. Tietokilpailuja, pelejä, syömme yhdessä, meillä on konsertteja. Näin nuoret ovat keskenään yhteydessä, ystävystyvät, puhuvat Euroopasta. Joskus on myös erilaisia työpajoja, joissa nuoret voivat puhua Euroopasta ja mitä se heille tarkoittaa. Meillä on kaksi jalkapallokenttää ja neljä joukkuetta pääsee yhtä aikaa pelaamaan ja kaikki ovat totta kai innokkaina mukana. He osallistuvat omalla tavallaan tässä tapahtumassa myös Euroopan rakentamiseen. Tässä vielä jokunen kuva äh, eri työryhmistä viime vuosilta. Tässä nuoret ovat äh, sanoittaneet omalla kielellään Eurooppaa, englannin kielellä tai ranskan kielellä kyse on myös Euroopan unionin kansalaisista, jotka pelaavat jalkapalloa tässä tapauksessa. Haluaisin myös näyttää, että kyseisenä viikonlopuna Gradvainissa tapahtuu monen moista Nuoret ovat yhteydessä keskenään ja olemme myös havainneet sen, että tässä turnauksessa Todella nuoret ovat yhteydessä keskenään. Saksan ja Belgian jouppasivat turnauksessa ja nyt ne sitten joka vuosi tapaavat vaihdon merkeissä. Viikonloppuna saamme myös jonkinlaisen dominon tässä, no, dominoliikkeen käyntiin. Sillä on vaikutuksia myös pidemmälle kuin pelkästään tähän viikonloppuun. Tässä syntyy paljon muutakin Euroopan tasoista. Kiitos. Grazie della vostra complimenti. Kiitoksia Onnittelut vielä teille. Tämä oli mielenkiintoista, koska meillä on samankaltaista tästä sosiaalista jalkapalloa Italiassa. Eli hienoa, että Karle suuri palkinto voi tavallaan yhdistää maita, joilla on samanlaisia kokemuksia. Järjestimme valiokunnassamme myös kuulemistilaisuuden, joka osoitti, että tämänkaltaisten sosiaalisten urheilutapa tapahtumien kautta voidaan integroida, luoda ystävyyssuhteita ja auttaa vaikeuksissa olevia ihmisiä. Eli jalkapallo on tässä tavallaan tekosyy ja perimmäinen syy on se, että nuoria saadaan mukaan toimintaan osallistumaan. Nyt sitten voittajan esitys. Luxemburgista tulee tämä. Eikä hän ole paikalla. tässä onkin käynyt siis niin, että kolme ryhmää tulivat kaikki kolmanneksi. Eli kolmas kolmospalkinto meneekin Kyprokselle yrittäjyysratkaisuna työttömyyteen. Akato Kleus ja Nikolaus Kristofi ovat täällä. He istuvatkin siellä, no niin toisella puolella. No, olkaa hyvä. You just now. <laughs> Thank you. First of... Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä mahdollisuudesta olla täällä tänään ja esitellä hankettamme. Otsikko oli yrittäjyysratkaisu työttömyyttä vastaan. Se oli Youth in Action-hanke vuonna 2013. Eh, no tässä muutama sana, keitä me olemme. Meidät on perustettu 98 vapaaehtoinen eh, voittoa tavoittelematon järjestö, joka on mm, eh, maaseutu kylässä Äh, Kyproksella. Me olemme pieni ystäväryhmä äh, ja yritämme äh, tässä antaa ikään kuin näköaloja itsellemme ja myöskin kylän nuorisolle. Haluamme edistää vuoropuhelua nuorison kesken Kyproksella ja myöskin yhdistää heitä Eurooppaan ja maailmanlaajuisesti. Tämä hanke, no miten me sen keksimme? Äh, oikeastaan halusimme kehittää vaihtoehtoisia, innovatiivisia ajatuksia, yrittäjyyteen liittyviä ideoita nuorisotyöttömyyden torjumiseksi Etelä-Euroopassa. Käytimme äh, epämuodollista, valineina oli epämuodollinen koulutus ja otimme äh, tuloksia, joita tuli ensimmäistä EUn puheenjohtajuus tai Espanja, Belgia ja Unkari, jotka käsittelivät nuorisotyöttömyyttä. Meidän kumppanimme ovat Agros nuorisoklubi Kyprokselta, Youth Business New Network Kreikasta, Associazione Babel Italiasta, Raplesion Kroatiasta ja Support for Youth Development ryhmä Romaniasta. Ja tässä näkyy nuorisotyöttömyysaste näissä eri maissa. Yritimme tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa, joilla on samanlainen tilanne kuin meillä pienet kylä, jossa on korkea työttömyysaste. Hyvä. Minä haluaisin jatkaa muutamilla menetelmille, joita käytimme hankkeen aikana. Ensin pyysimme osallistuja arvioimaan itsensä, kertomaan heille, mitä heidän tavoitteensa on, mikä järjestö heillä on, millaista energiaa, johtajuutta ja riskihalukkuutta heillä on, kuinka paljon eh, itseluottamusta heillä on. Sitten pyysimme heitä käyttämään heidän innovaatio- ja eh, luovia kykyjään. Heidän piti löytää innovatiivinen idea, luoda eh, toimintasuunnitelma ja sitten valmistella jonkinlainen mainos tai televisiomainos tuotteensa esittelemiseksi ja sitten heidän piti esitellä tuo tuote pienelle yleisölle. Tässä oli muutamia ajatuksia, joita syntyi tuossa äh, tyystävässä. Oli tällainen äh, er, muokattava korko, eh, jonka kokoa voidaan äh, muuttaa. Sitten tällainen Book to Park-sovellus, jonka avulla voidaan löytää pysäköintipaikka ja sitten toinen tällainen sovellus tai väline oli äh, avainten löytämislaite. Ja sitten äh, oli tällainen Social Flight-sovellus, jossa voidaan käyttää siis nettisivua tai sovellusta, jonka avulla tämä, tämä like-avellus, jossa voidaan katsoa kenestä äh, ja mistä asioista tykkää ja sitten voi löytää ystäviä tai seurustelukumppanin, jolla on samat kiinnostuksen aiheet kuin itsellään. Me kysyimme osallistujilta mm, sosiaalista syrjäytymisestä, kysyimme heiltä, uskovatko he siihen, että jos on työtön, niin silloin saattaa syrjäytyä ja he sanoivat, että tämä on mahdollista, koska jos on työtön, pysyy kotona, ei ole työpaikkaa, ei ole rahaa, joten joskus käy niin, että on vain kotona yksin eikä tee asialle mitään. Ja ehkä ei enää ole myöskään riittävästi itseluottamusta työpaikan etsimiseen. Me kysyimme heiltä myös työttömyyden hoidon käytänteistä, huonoista käytänteistä kysymme heiltä. He kertoivat, mitä eri maissa hallitukset yrittävät tehdä Joissain maissa annetaan ihmisille tukia, jotta he voivat työskennellä kuuden kuukauden ajan. Joissain on tällaisia ähm, ähm, äh, työvoimapankkeja, johon voi äh, tallentaa CVnsä ja sitten sieltä voidaan äh, löytää työpaikka. Ja sen jälkeen yritimme katsoa, mitä seurauksia työttömyydellä on ollut eri maissa. Jotkut tulokset, joita tästä löytyy, jota osallistujat löytyivät. Äh, niin oikeastaan yritimme tässä käydä vuoropuhelua ja vaihtaa tietoa nuorisotyöttömyydestä mm, ja nuorten työllistämisestä. He onnistuivat äh, kehittämään tällaista yrittäjyyshenkeä. He onnistuivat äh, kehittämään myös pätevyyksiä välineitä päästäkseen työmarkkinoille ja myöskin äh, saatoimme edistää liikkuvuuden merkitystä yksilötasolla. Oikeastaan koko hankkeen ajatus oli se, että osoitettaisiin nuorisolle, mitä tapoja on olla e, innovatiivisempi ja luovampi. Ja tämän hankkeen motto oli se, että jos et löydä työpaikkaa, niin luo itsellesi sellainen. Tämän hankkeen lopuksi annoimme nuorille myös vähän ajatuksia siitä, mitä mahdollisuuksia Eurooppa tarjoaa nuorille työpaikan löytämiseen, on esimerkiksi Erasmus Plus, e, myös erilaiset nuorisoaloitteet, nuorten yrittäjien Erasmus, Eures, e, työpaikkaverkko, nuorisotakuu ja kroatialaiset e, osallistujat kertoivat meille Angels Denistä, jossa jotkut rikkaat henkilöt antavat rahaa eh, ihmisille, jotta nämä voisivat toteuttaa hyviä ideoita. Kiitoksia mielenkiinnosta. Eh, just, just. Kiitoksia. Me hiljattain hyväksymme Androvskin mietinnön, tai juuri äsken hyväksyimme tällaisen eh, taitoja koskevan politiikan mietinnön, joka koskee juuri nuorisotyöttömyyttä. Eli tämä sopii tähän. Seuraavaksi sitten Espanjan hanke. Infoaktualidad on tämä hanke nimeltään. Tässäkin kuulemme kahta henkilöä, Borge Canyaveras ja Kristiina García. Sorry. Buenos días a todos. Buenos días huomenta kaikille. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitos, että kuuntelette meitä. Ensinnäkin on pohdittava ja kerrottava, mitä, mikä tämä info on. Tämä on Madridin Complutense tietojen käsittelylaitoksen tällainen hanke. Meillä ei ollut lehteä, jossa opiskelijamme olisivat voineet harjoitella, mutta professorimme ansiosta – ja opiskelijaryhmän ansiosta alamme pohtia, miten voimme toimia harjoittelun eteen. Ajattelemme, että turha meidän on toimia pelkästään yliopistomme neljän seinän sisällä, vaan halusimme todella toimia koko Espanjassa ja Euroopassa. Näiden kolmen vuoden aikana meidän Erasmus lähettilämme ovat olleet mukana ja nyt pyydän anteeksi, että diakuva ei näy. Mitään, mitähän tässä nyt pääsi käymään? Niin, ti- kommunikaatio ei aina toimi. Niin, olemme siis olleet läsnä yli 30 eurooppalaiskaupungissa näiden kolmen vuoden aikana. Meillä on ollut 60 kirjeenvaihtajaa, noin 25 vuosittain. Meillä on ollut tämän harjoittelukoulu. Onko vieläkin ongelmia tekniikassa? Pyydän anteeksi. Me olemme lähteneet korjaamaan toimintaa. Kun kirjoittaa artiklan, sitä on korjattava. Ja sitten saamme aikaan tavallisen lehden. Meidän pohjanamme on No, milloin on tässä vieläkin ongelmia? Tässä on siis tämä kartta, jossa meillä oli näitä kirjanvaihtajia. Tässä näkyvät kaikki kaupungit. Eli Kreikasta aivan napapiirille asti. Hankkeen perustana ovat siis kirjanvaihtajat. Me halusimme kertoa Euroopasta, mutta kuitenkin omin silmin, niin että meillä olisi henkilökohtainen edustus näissä maissa. Eli olemme, raportoimme tavallisista tapahtumista, kuten Paavin vierailuista tai vaaleista. Mm, pääministerin kuolemaan, Margaret Thatcherin mutta meillä oli myös vähän erikoisempia aiheita. Me haastattelimme bunkerin, mus, muslimin bunkerissa henkilöä Roomasta ja sitten meillä oli tällainen sveitsiläisvartija ja yritimme saada uutta näkökulmaa. Ja tämä taas lisäsi yhteenkuuluvuuden tunnetta. Sitten Erasmus Out, sekin oli tässä hankkeessa tärkeää. Me pohdimme, että mihinköhän minä joudun, mihin kaupunkiin joudun ja minkä, miten siellä toimii esimerkiksi liikenne, vaikkapa Brysselissä. No, kirjeenvaihtajat kertovat, mihin kannattaa lähteä ostoksille, missä Roomassa juhlitaan, miten täältä Pariisissa pääsee keskustaan ja tällaisia asioita. Eli elonjäämisopas saatiin lähdimme opiskelemaan, mutta myös matkustamaan. Sitten meillä oli tällainen Eurotrip-hanke. Siinä kerrotaan, miten voi matkustaa vaikkapa eurolla Pariisista Brysseliin. Ja näin matkustamisen avulla tutustuisten ihmisiin ja tämä lisää eurooppalaisuuden tunnetta. Me myös teimme objektiivisia raportteja Onhan se totta, että ei kaikki ole pelkkää kiiltoa Euroopassa, vaan täytyy löytää vielä, tai soraääneäkin löytyy. Mukana oli integraatioopettajiamme, professoreitamme yliopistosta, vanhoja opiskelijoita ja sitten komissiosta herra Fonseca. Tästä näkyy Eurotrip ja pyydän anteeksi näitä dioja. No minun täytyy tässä jatkaa puhumista, ei aika lopu kesken. Teimme sitten erityisnumeroita. Ja tässä esimerkiksi 75-vuotis juhlavuosi toisen maailmansodan loppumisesta. Eli tällaisia koskettavia kuvia, tarkkaampuja, joka tuli hyvin kuuluisaksi Suomessa. Ja sitten tässä katsotaan erästä joukkomurhaa. Mukana oli, olivat siis myös muut tiedekunnat, kuten sosiaalisten asioiden tiedekunta meidän yliopistosta. Me seitsemästä maasta tultiin Madridin katsomaan, miten sosiaaliasioita hoidetaan Madridissa Kävimme eri paikoissa katsomassa asioiden hoitamista ja sitä, miten on torjuttu talouskriisiä esimerkiksi. Me jaoimme muiden eurooppalaisten kanssa sen, miten teemme töitä Espanjassa, miten voisimme nivoutua paremmin yhteen toimissamme heidän kanssaan. Sitten meillä oli tällainen euroskeptismin vastainen hanke. Emme halua puhua pelkästään kriisien ja leikkausten Euroopasta tai siitä, kuinka surkeasti Brysselin mepit tekevät töitään. Ei, ei. Vaan haluamme puhua hyvistä asioista, kotouttamisesta, yhteisistä hankkeista. Ja hankkeista, joista välttämättä valtalehdet eivät kirjoita. Mutta emme silti sano, että Bryssel hoitaa asiat aina hienosti, vaan me tiedotamme niin, että kaikki nuoret voivat muodostaa oman mielipiteensä. No mikä tulevaisuutemme sitten on? Me jatkamme tämän ajatuksen parissa. Me kerromme Euroopasta ja Euroopalle. Saamme vastakaikkua, koska yliopistomme tulevat Erasmus opiskelijat sitten kertovat eteenpäin, miten Espanjassa asiat hoituvat. Ja tässä jatkuvasti vaihdetaan ajatuksia monen suuntaan. Emme halua ajatella vain, että olemme madridilaisia tai pelkästään espanjalaisia, vaan olemme eurooppalaisia. Kiitoksia kovasti kaikille. Ja pyydän vielä anteeksi näitä teknisiä ongelmia. Kiitoksia, sanoo puheenjohtaja. No niin. Laitan teidän hankkeen linkin omalle sivustolle pikimiten, jotta nuoret ymmärtävät, miten Euroopassa elätään. eletään. Tämä oli hieno hanke. Nyt sitten Karle Suuri ykköspalkinnon voittajat Kelly Aiden ja Richard Legai. Real Time W1 Olkaa hyvä. We would like to express our deeply honored with... Haluamme ensinnäkin todeta, että olemme ylpeitä, kun voimme tänään olla paikalla. Keli ja minä olemme molemmat Luxemburgin yliopistosta, nykyhistorian laitokselta ja haluamme esitellä myös opiskeluystävämme, jotka olivat mukana tässä hankkeessa. Tämä twiitti on esimerkki siitä, mitä me olemme tehneet. Kerromme Twitter-tilimme kautta tarinan sodasta – siitä, mitä tapahtui täsmälleen sata vuotta sitten, mitä kuninkaat, sairaanhoitajat, sotilaat, poliittiset johtajat kokivat sodassa silloin, kun sota julistettiin Bulgariaan ja Serbiaan. Näin kävi eilen siis, siis sata vuotta sitten eilen. Käynnistimme twiitit Balkanin sodan syttymisestä, kun oli kulunut sata vuotta, ja Versain aina Versain sopimuksen saakka. Tässä meillä oli hyvin tärkeä tiimi mukana. Haluan onnitella ja kiittää heitä kaikkia sekä nykyisiä menneitä että tulevia opiskelijoita, jotka kaikki ovat tehneet työtä tässä hankkeessa. Tämä heijastelee meidän tavoitettamme. Haluamme uutta valoa tähän narratiiviin ensimmäisestä maailmansodasta. Kaikki on tärkeää kaikki ovat tärkeitä, olipa sitten yhteiskunta, luokka tai sukupuoli, mikä tahansa. Tarjoamme sekä tietoa että kommentteja ja analyysejä. Meillä on esilaadittuja twiittejä, jotka pohjautuvat päivittäisiin tapahtumiin, kuviin, henkilöhistoriallisiin tapahtumiin sadan vuoden takaa. Twiitit on kaikki kirjoitettu opiskelijoiden toimesta. He kattavat lukuisia tarinoita sodan varrelta ja erilaisia tarinoita erilaisista ihmisistä. Twitterin kautta kerromme nämä tarinamme. olkoon 10 000 seuraajaa meillä on sosiaalisessa mediassa. Olemme julkaisseet yli 2000 twiittiä sitä vuodesta 2014 ja joka päivä twiittiä julkaistaan. 140 merkkiä toki on aika tiukka raja. Tässä joutuu olemaan aika lailla luovana. Tällainen väline ei välttämättä ensinäkemältä olisi soveltuva hankkeeseemme, mutta Täytyy muistaa, että twiittimme ovat myös yhteydessä alkuperäislähteisiin. Kyse on alkuperäisestä, historiallisista lähteistä ja digitaalisista käyttötavoista. So in order... No niin, kertoakseni tästä meidän aiheestamme me teimme yhteistyötä museoiden kanssa ympäri maailmaa ja myöskin Euroopan foorumin kanssa. Tämä kuva esimerkiksi on maalaus ja se on erittäin tärkeä osa meidän hankettamme, koska me tutkimme hyvin paljon erilaisia kirjeitä, henkilökohtaisia kertomuksia. Tällaiset lähteet ovat erittäin tärkeitä koska lukijoillemme, koska sillä tavoin nähdään sota ihmisten silmien kautta, jotta lukijamme ymmärtävät, millaista sota oli enemmän tunnetasolla. Tämä on propagandakortti itse asiassa eh, isosta Britanniasta, mutta meillä on esimerkkejä eh, ympäri maailmaa saksalaisia, ranskalaisia, venäläisiä propagandakortteja. Melkein eh, mikä tahansa, kaikissa maissa, jotka osallistuivat sotaan, oli tällaisia propagandaviestejä, joilla kannustettiin taistelemaan, oli mikä tahansa kieli tai tausta, niin kokemus sodasta oli sama. Tämä osoittaa, että jopa konfliktin aikana meillä on samankaltaisuuksia. Täytyy voittaa nämä kansalliset tarinat ja nähdä, että meillä on todella tällainen eurooppalainen yhteinen historia. Tämä on kävelevä pensas, turkkilainen sotilas tällaisessa suojapuvussa. Nämä ovat tarineita, jotka ovat hävinneet 1917. Ranskalaiset yrittävät ikään kuin luoda keinotekoisen Pariisin, piilottaa Pariisin, jotta vomitettaisiin väärää Pariisia. No, tämä hanke epäonnistui, mutta se on myös unohdettu, joten ajatuksena on myös tuoda nämä kadotetut tarinat jälleen esille. Tässä hankkeessa on kyse siitä, että näytetään sodan kaikki aspektit. Meillä on tämän tällaista virtuaalista todellisuutta, mutta se on autenttista ja se kertoo todellakin, mitä tapahtui sata vuotta sitten. Se tuo historian päivän valoon ja näyttää, kuinka se meni, vaikutti koko elämään. Ei pystytty esimerkiksi leipomaan tavallisen tapaan, koska sokeri oli liian kallista. Saksalaiset ja itävalliset naiset eivät enää voineet käyttää ranskalaisia vaatteita, koska ranskalaiset olivat vihollisia, joten sota muutti ihan pienimmätkin arkipäivän asiat. Mm. Ja tämän Hankkeen tarkoitus on myös osoittaa, millaista oli elää jakautuneessa Euroopassa sata vuotta sitten, jotta ymmärtäisimme, millaista on elää rauhassa tänään. Thank you for this commitment also because Kiitoksia tästä sitoumuksestanne. On tärkeää, että nuoretkin katsovat ja tarkastelevat historiaa. Ja Twitterin käyttö tässä yhteydessä on innovatiivinen tapa. Toivottavasti jatkatte tämän parissa. Tuskinpa mikään näistä äsken esitellyistä hankkeista päättyy tähän. Tämä kaikki oli hyvin rohkaisevaa kuultavaa. Ennen kuin puheenvuoron saavat sitä pyytäneet kollegat, sanoisin, että tässä on juuri nyt aika hyvä harmonia. Me juuri hyväksyimme mietinnön, joka koskee taitoja, joilla voidaan torjua nuorisotyöttömyyttä. Tänään keskustellaan myös mietinnöstä, joka käsittelee EU-taitojen opettamista kouluissa – ja te voitte olla tässä arvokkaita liittolaisia, voitte kantaa kortenne kekoon tässä asiassa. Ja kolmas mietintö on Julie Wardin mietintö, joka koskee kulttuurien välistä vuoropuhelua ja koulutukseen liittyviä haasteita. Teillä on varmasti paljon hyviä ajatuksia, joten olla yhteydessä. Petra Kama-Evät on pyytänyt puheenvuoroa ensin. Olkaa hyvä. Ja, vielen herzlichen Dank. Kiitoksia kovasti. Erityinen kiitos kaikille palkinnon saaneille, jotka ovat tänään täällä paikalla erinomaisesta työstä. Toivottavasti tämä työ jatkuu tästä edeskin. Voin hyvin kuvitella, minkälaisia ongelmia valintalautakunnalla oli asettaa nämä ehdokkaat järjestykseen ja tämä tosiasia, että kolmannen palkinnon sai kolme eri hanketta, on osoitus tästä. Mielestäni jokainen yksittäinen hanke, joka täällä esitettiin, esiteltiin, oli erinomainen. Ne katsoivat erilaisia aloja ja ne osoittavat, että Euroopassa on kovasti ongelmia, skeptisismiä, sen kanssa on pyrittävä tulemaan toimeen, mutta on yhtä aikaa kuitenkin todella paljon nuoria EU:ssa, jotka tekevät yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä ja tätä pidemmällekin parantaakseen Eurooppaa ja säilyttääkseen EUn tulevaisuuden. Ja tämä viimeinen esimerkki, se, että katsottiin ajassa taaksepäin, katsottiin minkälaisessa tilanteessa Euroopassa elettiin sodan aikaan, kurjuuden aikaan. Eli ei katsottu, mitä se merkitsi valtioille, vaan aivan tavallisille ihmisille. Ja katsottiin, mitä olemme saavuttaneet sitten yhdessä viimeisen 7-80 vuoden aikana Eurooppa. Euroopassa. Eli olisi hankala edes kuvitella, että pitäisi Euroopassa nyt näyttää vielä passeja rajalla. Tai että ei olisi mahdollista käyttää ranskalaisia vaatteita, koska Ranska on arkkivihollinen. Eli nämä asiat ovat aika itsestään selviä nykyään. Niitä ei tule edes enää ajatelleeksi. On hyvä siis katsoa välillä menneisyyteen, pohtia saavutuksia ja sitten katsoa taas tulevaisuuteen ja miettiä, mitä on vielä tehtävä jatkossa. Ja näin nämä hankkeet tekevätkin. Hankkeet, jotka pyrkivät torjumaan nuorisotyöttömyyttä, motivoimaan nuoria käärimään hihansa ja miettimään, mitä he voivat itse tehdä päästäkseen entistä parempaan asemaan sen sijaan, että odottaisivat muiden tekevän jotain puolestaan. Eli siksi tämänkaltaiset hankkeet ovat todella hienoja. Ja Erasmus, Erasmus Plus on yksi suurimpia menestystarinoita, joita olemme parlamentissa saaneet aikaan. Ja olen erittäin iloinen, että voimme jatkaa ohjelmaa ja että onnistuimme saamaan tälle kaudelle edes hieman suuremmat määrärahat tälle ohjelmalle. Nuorethan ovat Euroopan tulevaisuus. Täällä puhuttiin dominovaikutuksesta. Ja tämä dominovaikutus varmasti heijastuu paljon pidemmälle kuin nämä hankkeet. Eli kiitos vielä kerran erinomaisesta toiminnasta. Jatkakaa saman malliin jos tätä kaikkea katson, niin en tar- ei tarvitse pelätä Euroopan tulevaisuuden puolesta. Kiitos Petra, olen todella samaa mieltä. Seuraavaksi Julie Ward ja sitten Helga Tryppel. Uh, thank you very much, and I know... Kiitos. Puhun kohta omasta mietinnöstäni. Muistan sen kyllä, mutta haluan todeta, miten suuri ilo on olla nyt paikalla, kun kuuntelemme teitä ja edustamme tällä Eurooppaa. Minä olen Englannista, mutta olen kuitenkin eurooppalainen. Ja nyt näen, kuinka sitoutuneita nuoret ovat ja miten hienoa työtä he tekevät. Eilen meillä oli kansalaispalkinnon myöntäminen ja Jaffa, olet täällä paikalla. Haluaisin, että näkisitte toisenne. Hän tekee inspiroivaa työtä ja hän voitti palkinnon eilen. Hän tekee hienoa työtä. Te olette nyt tällä paikalla ja tässä verkostoitumisen avulla voimme vähentää rajoja Euroopasta, niin että ihmiset voivat käsitellä yhteisiä huolenaiheita. On hienoa, että myös kriittinen analyysi voi olla tällainen yhdistävä tekijä. Teidän hankkeessanne olisi myös hienoa, että ne ulottuisivat meidän maahamme. Vesi on meille ongelmana sen takia, että me olemme saari. Ja usein manner-eurooppalaiset näkevät tämän asian hieman toisin. On tärkeää, että teidän hankkeenne ylittäisivät tämän vesiväylän, joka on meidän välillämme. Jaffa täällä ei kuitenkaan koe, että hän olisi eristyksissä. Hän tekee hienoa työtä. Me MEPit emme välttämättä tiedä, miten liikenteeseen pitäisi suhtautua, miten täällä Brysselissä pääsisi liikkumaan. Te pystytte auttamaan nuoria omilla esimerkeillänne ja neuvoillanne. Mekin tarvitsisimme tätä apua. Tämä aamu muun muassa oli melko monen ongelma meille tulla tänne paikalle. We are very interested very Tämä on niin kuin opiskelijoiden TripAdvisor. Kuulostaa lupavalta. Helga Trypel. Kiitoksia oikein paljon. Minunkin, tota, minunkin mielestäni on oikein mielenkiintoista kuulla teitä, koska olette kovin inhotohimoisia ja olitte sitoutuneita Euroopan menneisyyteen, tulevaisuuteen ja tähän hetkeen. Oli paljon eri näkökulmia ja kiinnostuksen kohteita ja tästä pidin kovasti, koska se tuo kokonaisen kuvan eurooppalaisista tarinoista ja mm, toiminnasta. Ja tämän suuri Suuripalkinnon kautta teillä oli mahdollisuus tavata toisia nuoria ja käydä keskusteluja. Se oli suuri etu ja tämä on yksi tavoitteista, jonka olemme muotoilleet ja siksi olen oikein iloinen kuullessani, että näin todellakin käy. Haluaisin kuulla teiltä kaikilta hankkeitenne historiasta. Milloin aloititte hankkeen kehittämisen? Oliko vai aloititteko hankkeen vasta silloin, kun päätitte hakea tätä Karle Suuripalkintoa? Haluaisin tietää vähän tästä taustasta. Ehkä voisitte kertoa siitä, miten päätitte hakea sitten tuota palkintoa. Nyt kuulimme kysymykset ja kysyn, kuka haluaa teistä vastata. Eli mielenkiintoista kuulla, miten nämä hankkeet ovat sujuneet. Varmasti kaikki haluatte siis jatkaa hankkeen parissa. Okei. Okay. Eh, en, en el caso del Espanjan hankkeen infoaktuaalidad-hankkeen osalta aloitimme lokakuussa 2012 ja meillä oli selkeänä mielessä, että halusimme todella kertoa ja tiedottaa Euroopasta – emme tienneet tuolloin, että Karle Suuri palkinto oli edes olemassa. Me toimimme tässä, koska olimme innokkaita toimittajia. Me uskomme, että meidän nettilehtemme on tulevaisuuden hanke. Meidän joukkomme kasvavat jatkuvasti. Meitä on jo satoja toimittajia mukana. Tässä Kristiina sanoi, että hanke äh, oli tärkeä, koska sanottiin, että hyvin menee, mutta muistakaa, että työsarkaa riittää edelleen. On paljon ihmisiä, jotka kritisoivat Eurooppaa, jotka ajattelevat, että Euroopassa tehdään vääriä päätöksiä. Kiitos. Kiitos, me tarvitsemme teidän apuanne, sanoo puheenjohtaja. Entä muita? Haluatko muut vastata? kun ajatellaan meidän jalkapalloturnaustamme, niin sehän on ollut olemassa jo 13 vuotta. Kalle suuri palkinto oikeastaan nousi esille aivan yllättäen internetistä. Niin me havaitsimme, että tällainen palkinto on olemassa ja me saimme tietoa tästä kalle suuri palkinnosta tavallaan sattumalta. Ja tällä jalkapalloturnauksellahan on jo eurooppalainen ulottuvuus. Minä en itse ole ollut 13 vuotta mukana, mutta minulla on kollega, joka on ollut jo näin kauan tässä hankkeessa. Ja totta kai palkinto mahdollistaa sen, että saamme tunnustusta tehdylle työlle ja totta kai se tuntuu mukavalta. Merci. So basically for us... No meille meidän piti järjestää näyttely 2013 Luxemburgissa 100 vuotta ensimmäisestä maailmansodasta, mutta hallitus perui sen, joten me historioitsijoina ajattelimme tehdä jotain omaa, joten ryhdymme pohtimaan tätä vuonna 2013 ja sitten aloitimme twiittaamisen mutta äh, ennen tätä Karle suuri palkintoa otin kovin skeptisiä hankkeemme suhteen. Ajateltiin, että äh, twiittaus, äh, sehän on niin helppoa. Ensimmäistä maailmansodasta on hirveän pitkä aika. Vasta sen jälkeen, kun voitimme, saimme kansallisella tasolla huomiota ja saimme myös enemmän seuraajia, koska seuraajamme ovat Kanadasta ja Yhdysvalloista, eivät niinkään Euroopasta, joten kyllä palkinnon voittaminen auttoi meitä. Niin. Thank you. And so long preparation. Kiitos. Valmistelu oli paljon. Kiitos. Ajatus meidän kohdallamme tuli tarpeesta. Olemme olleet kuuden vuoden ajan mukana eurooppalaisissa ohjelmissa, yli 25 eri ohjelmassa. Ne olivat nuorisotyöttömyyden vastaisia ongelmia. Tämä nuorisotyöttömyys on merkittävin ongelma Euroopassa – Toimimme yhdessä vastuunkantajien kanssa. Meillä oli myös erilaisia nuorisotyöllisyysaloitteita ja Karle suuri palkinto oli meille jo tuttu vuonna 2010. Osallistuimme kilpailuun jo ja silloinkin voitimme palkinnon ja tiesimme jo mistä on kyse. Kiitos vielä kerran. Onnittelut kaikkea hyvää tulevaisuutta silmällä pitäen. Haluamme jatkaa vuoropuhelua jollakin tavalla kanssanne. Usein kun palkinnon saa, ei ole enää jatkoyhteyksiä parlamenttiin, mutta haluaisin kuitenkin ajatella, että koska toimintamme näkyy internetissä, ja kun teillä on jotakin ehdotettavaa meille, niin täällä olemme ja varsinkin esittelijämme ovat valmiita kuulemaan teitä. Kiitos siitä, että tulitte tänne. sitten vielä Francis Goodman. Haluan kiittää häntä tuesta. Tämä on ollut hieno kokemus. Tätä parlamentin viestintätoimistot myös tukevat. Yhdessä kansallisten toimistojen kanssa niiden pitää lisätä tietoisuutta ja pyrkiä siihen, että tämä aika vähän tunnettu palkinto tulisi näkyvämmäksi nuorten keskuudessa. Ja nyt voittajien velvollisuutena on tiedottaa tästä muillekin. Tavataan pian. Solo un momento. Eh, no niin, nyt sitten keskustelu Dragicin mietinnöstä. Mietintö on äärimmäisen mielenkiintoinen. Aiheena on EU-asioiden oppiminen koulussa. Tämä on suuri haaste. Asia kiinnostaa kovasti. Ja nyt kun kuulimme nuoria, näyttää siltä, että tämä on entistä kiintoisampi asia. On tärkeää avata viestintäkanavia nuorisojärjestöjen suuntaan ja kuulla heidän äänensä. Meillä on seuraava kokouksemme 12.11. Mutta nyt keskustelemme tästä. Ja äänestys on sitten 11. tammikuuta vuonna 2016. Dragici. Thank you, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minä haluaisin tuota tervetulleeksi sen, että meillä on tällainen aloite äh, käsitellä äh, EU-asioiden oppimista koulusta. Tämä aihe on erittäin tärkeä tällaisessa yhteydessä, kun EUlla on hyvin paljon haasteita, esimerkiksi euroskepsismin nouseminen ja yhteisten Euroopan unionin arvojen kyseenalaistaminen, muukalaisvihan nouseminen ja uhat demokratialle ja perusoikeuksille esimerkiksi terroristihyökkäysten kautta myöskin kuilu EUn ja kansalaisten välillä. EUta on paljon kritisoitu siitä, että demokraattista vajetta on, että se on liian kaukana kansalaisista. Kansalaisten vähentynyt ajatus siitä, että kuuluvat EU-hun, EU-vaalien alhainen osallistuminen – ja vähäiset tiedot EU-sta nuorison keskuudessa, mikä mielestäni on kaikkein tärkeintä. 2014 eurobarometrin mukaan 71 prosenttia EUn äh, kansalaisista äh, ovat sitä mieltä, että heillä ei ole tarpeeksi tietoa Euroopan unionista. 44 prosenttia on sitä mieltä, että he eivät tiedä äh, kunnolla, miten EU toimii. Joten ei ole olekaan mitenkään ihme, että kansalaiset tuntevat olensa äh, kaukaiseksi tai äh, jopa mm, täysin vieraaksi tästä EU-hankkeesta. Euroopan kansalaisilta ei voida odottaa, että he osallistuisivat EUn demokraattiseen elämään. Se eivät ymmärrä, mitä tapahtui EUn viimeisessä äh, parlamenttivaaleissa kuin vain 41 prosenttia EUn kansalaisista ja vain 27,8 prosenttia nuorista osallistui Eurooppa-vaaleihin, joka on alhaisin vaaliosallistumisaste vuodesta 1979 lähtien. Siksi olisi tärkeää, että nuoret saataisiin enemmän mukaan EU-hankkeeseen. Koulutus on tässä erittäin tärkeää ja tällä tavoin voidaan myös valmistaa yksilöä elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen yhä monimutkaisemmissa yhteiskunnissa. EU-ulottuvuuden lisääminen kouluissa voi auttaa kansalaisia mm, lähentymään Eurooppaa. Vuodesta 1976 tämä on ollut esityslistalla, kun ensimmäinen koulutuksen alan ohjelma hyväksyttiin. Äh, se oli päätös äh, lauselma vuodelta 1976, johon kuului myös toimintaohjelma. Kun Maastrichtin sopimus hyväksyttiin 1992, niin oikeusperusta luotiin sille, että äh, Euroopan yhteisien voisi, voivat osallistua mm, koulutukseen 49 artikla. Tässä äh, ajatellaan myös Eurooppa-opetusta koulutuksessa laajalti, myöskin kielten opetusta äh, kouluissa ja äh, opettajien ja oppilaiden liikkuvuuden lisäämistä sekä erilaisten koulutuslaitosten yhteistyötä. Voidaan myös käydä mielipiteen vaihtoa ja parhaiden käytänteiden vaihtoja koulutusjärjestelmien välillä ja valmistella nuoria demokraattiseen elämään Euroopassa. Vuoden 1996 toimintaohjelman jälkeen on tehty paljon ankeita ja aloitteita EU-ulottuvuuden lisäämiseksi koulutuksessa. EU Euroopan nuorisostrategia 2010-2018 ja Pariisin äh, koulutusjulkilausuma maaliskuulta 2015 ja komission työohjelma 2016, jossa käsitellään Erasmus plus ohjelmaan täytäntöönpanoa Eurooppa eurooppalainen ulottuvuus koulutuksessa on erittäin monimutkainen ja monitasoinen asia ja sen sisältö ja laajuus on ymmärrettävä. Se menee pidemmälle kuin vain ymmärtämys Euroopan unionissa. Tässä mietinnössä keskitytään yhteen asiaan, nimittäin miten voidaan oppia EU-asioita koulussa. Mm, Tämä perustuu ajatukseen siitä, että että koulusivistyksen täytyisi antaa oppilaille ymmärtämystä siitä, miten EU toimii, jotta voit kriittisesti arvioida EU-asioita. Ja mukaan lukien se, miten EU vaikuttaa heidän maahansa ja heidän toimintaansa ja samalla valmistelee näitä nuoria toimimaan aktiivisina kansalaisina muuttuvassa yhteiskunnassa ja maailmassa. Kansallisella tasolla suurin osa jäsenvaltioista on EU-ulottuvuuden ottanut koulutusohjelmiinsa mukaan ja myöskin opettajan koulutukseen, mutta eroja jäsenvaltioiden välillä ja sisällä on vieläkin, joten paljon enemmän voitaisiin tehdä esimerkiksi opetusohjelmien suhteen, opettajien koulutuksen suhteen ja oppikirjojen suhteen. Yleensä EU-opetus on liian yleistä ja hajanaista ja siinä ei ole johdonmukaisuutta ja täydentävyyttä muiden aiheiden kanssa, muiden aineiden kanssa. Koulupettajia ei kouluteta riittävästi kertomaan EU-sta, ei alkuperäisessä opettajan koulutuksessa eikä myöskään jatkokoulutuksessa. Oppikirjoissa pitäisi laajemmin kattaa EU-hun liittyviä aiheita ja mm, sopeuttaa nämä asiat paremmin eri ikäryhmiin ja oppilaiden mielenkiinnon aiheiden oppilaille pitäisi antaa vastuuta omasta oppimisestaan, käyttää interaktiivisia menetelmiä ja antaa oppilaiden osoittaa, miten EU merkitsee heidän päivittäisessä elämässään. Tällä on tärkeä rooli, jotta voidaan valmistaa aktiivisia ja vastuullisia EU-kansalaisia. Ja on tärkeää tunnistaa tällaisia pätevyyksiä epämuodollisessa oppimisessa ja löytää en, lähempiä yhteyksiä muodollisen ja epämuodollisen oppimisen välillä. Nyt meillä on mahdollisuuksia eh, Erasmus Plus, Europe for Citizens ja eh, Luova Eurooppa-ohjelmien kautta, joiden avulla edistetään aktiivista kansalaisuutta, kielitaitoa, kulttuuriymmärtämystä ja kulttuurien välistä ymmärtämystä. Ja tässä haluaisin korostaa sitä, että jatkuv rahoitustuki ja pääsy näihin ohjelmiin on tärkeää, jotta näillä olisi myönteistä vaikutusta osallistujiin. Tässä yhteydessä haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission 2016 työohjelman Erasmus Plus ohjelman täytäntöönpanemiseksi ja sen, että se on nyt sitoutunut konkreettisiin toimiin Pariisin julkilausuman jälkeen, mukaan lukien ne toimet, joiden avulla Erasmuksen pitäisi edistää aktiivista kansalaisuutta, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja myöskin pitäisi antaa enemmän tukea kansalaisjärjestöille, kun ne opettavat kansalaistaitoja. Lisäksi erilaisia sähköisiä foorumeita voidaan käyttää oppimateriaalien vaihtamiseen. Tällaiset virtuaaliset foorumit, kuten opettajan nurkka, joka tarjoaa materiaalia eri ikäryhmille siitä, miten EU tekee, miten se on syntynyt. Niitä voidaan kehittää entisestään, jotta voidaan saada aikaan helposti käytettävää ja päivitettyä opetusmateriaalia. Olemassa olevat kansalliset ja EU-verkostot, jotka edistävät tällaisen oppimateriaalin vaihtoa, pitäisi edistää ja pitäisi myöskin vaihtaa parhaita käytänteitä näiden verkostojen välillä. Nämä ovat vain muutamia ajatuksia siitä, miten voitaisiin edistää EU-asioiden oppimista koulussa. Tämä perustuu myös eh, mielipiteenvaihtoon, jota meillä on komission edustajien ja sidosryhmien kanssa, kun meillä oli tällainen eh, tapahtuma, joka käsitteli EU-asioiden oppimista koulusta. Kiitoksia mielenkiinnosta ja odotan kovasti teidän mielipiteitänne. Kiitoksia kovasti. Tämä oli hyvä esitys ja oikealla tavalla kunnianhimoinen. Tämä aihe on keskeinen, mielenkiintoinen ja se voi monella tavalla edistää osallistamista, yhteiskunnallista vuoropuhelua, kansallisuutta ja niin edelleen. Tämä on siis suuri haaste ja olen tyytyväinen siihen, että näin intohimoisesti tätä asiaa käsitellään. Nyt erityisesti varjoesittelijät ovat pyytäneet puheenvuoroa. Maura ensin ja sitten muut. Kiitoksia puheenjohtaja. Lyhyen puheenvuoroni aluksi muistuttaisin Jean Monnet sanoista, kun puhuttiin roolista, joka EUlla oli hänen mielestään. Hän sanoi, että me emme yhdistä valtiota, vaan ihmisiä. Ja tässä valiokunnassa meillä on vastuu aktiivisesti kouluttaa ihmisiä ja näin rakentaa siltoja heidän välilleen, jotka ylittävät valtiolliset tai toimielinten sillat. Tutkimuskoulutus, ohjelmat pyrkivät juuri tähän tavoitteeseen. Ja jos lähdetään tältä pohjalta liikkeelle, tämä lähestymistapa on metodologinen ja intelle- älyllinen, niin sanoisin, että todella tarvitaan yhteistä eurooppalaista omatuntoa ja lähestymistapaa. Euroopalla on edessään valtavia vaikeita haasteita. Populismi nostaa päätään, samoin kansallistunne, ja näin katsotaan vain omia etuja. Näin Euroopan mieliset ajatukset jäävät taka-alalle ja niiden legitimiteetti kyseenalaistetaan. Eli meidän tulee nyt pyrkiä siihen, että Euroopasta tulee maailmanlaajuinen toimija. EUlla on oltava rooli koululaisten opetusohjelmissa. Ja se, mitä Euroopassa on tapahtunut viime vuosikymmenen, pitää saada koulun alkuajoista lähtien esille. Dragici, ja en tiedä lausunko nyt hyvin hänen nimensä, mutta kiitän häntä tästä mietinnöstä. Hyvin meni, hyvin lausuttu. Hän on ollut tässä varsin kunnianhimoinen. Se, että EUta tehdään tutuksi Euroopassa ja sitä liittyvä mietintö on hyvä uusi lähtökohta. Komissio joitakin vuosia sitten julkaisi tiedonannon tästä aiheesta ottaen huomioon sen, että jo vuosien ajan tämä ulottuvuus on ollut meidän agendallamme. Me varmasti valiokunnan nimissä voimme edistää sellaista lähestymistapaa, jossa kansalaiset ovat mukana ja koulu, koulutta, kouluttautumisessa tämä kaikki otetaan huomioon. Kansalaisten on tiedettävä, kuinka tärkeä integraatiohanke on ja miten voidaan suojella perusopimusten takamia oikeuksia ja se, että miljoonat ihmiset jakavat samat eurooppalaiset arvot. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten Lear. Thank you, Chairman. Well, as colleagues... Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin kollegat tietävät, minä tein parhaani, jotta voisin olla yhteistyökykyinen tässä valiokunnassa ja näkisin lisäarvon, mutta todella syvästi kyseenalaistan tämän merkityksen ja kyseenalaistan ja vastustan euro euroskeptismin rinnastamisen äärinationalismiin ja xenofobian. Kyse ei ole yhtään samasta asiasta ja on aivan legitiimiä tällä mantereella, että ihmiset suhtautuvat skeptisesti Euroopan unionin tekemisiin. Tämä on usein, useissa tapauksissa hyvinkin perusteltua skeptisismiä. Olen kuullut, että EUn opettaminen kouluissa olisi sama asia kuin että opetettaisiin kuinka hyvä EU on. Juuri tämä on se ongelma ja vaara, joka opetukseen tällä tavalla liittyy. Informaation tarjoaminen on tervetullut. Ihmiset voivat kriittisesti suhtautua tietoon, mutta jos annetaan propagandaa siitä, kuinka hieno Euroopan hanke on, on kaikkea muuta ja se ei ole tervetullutta. Olen kuullut paljon poliittisesta hankkeesta siitä, miten skeptisismi on jotenkin huonoa ja ihmisille pitäisi opettaa se, että ei toimisi skeptisesti. Tämä rajoittaa ihmisten vapaata valinnanoikeutta ja demokraattisia oikeuksia aivan erityisesti kyseenalaistan sen oletuksen, että mitä enemmän ihmiset oppivat EU-sta, niin sitä hienompana he sitä pitävät. Ja ainut syy euroskeptisismille on se, että ihmiset eivät ymmärrä, miten hienoa kaikki se, mitä me täällä teemme aina ja missä tahansa EU-yhteydessä on. Ei ole EUn toimivaltuuksiin kuuluvaa dik- sanella, miten jäsenvaltioiden tulisi koulutuksensa järjestää. Kansalais- opetusta, kansalaistaitoa jäsenvaltiossa jo annetaan, näin ainakin yhdistyneessä kuningassakunnassa. Jos MEPit määrittelevät, minkälaisia oppikirjojen tulisi olla kautta mantereen, niin tämähän on aivan käsittämätöntä. On tervetullutta, että parhaita käytäntöjä vaihdetaan ja otetaan oppia toinen toisiltamme, mutta tässä kyse ei ole parhaasta käytännöstä. Eurooppa kansalaisille ei ole mikään paras käytäntö. Ja olen erityisen järkyttynyt Erasmus Plusiin liittyvistä kommenteista. Erasmus Plus-hanke on sellainen, että silloin kun olen hyvällä tuulella, niin voin jopa ajatella, että brittiläiset voisivat pysyä EU-ssa. Tämähän on ihan hieno hanke tästä näkökulmasta, tehdään arvokkaita asioita, mutta jos toimitaan niin kuin tässä nyt ehdotetaan, niin tässä sitten saamme vain yhden lisänsyn sille, miksi jätämme Euroopan. Lopuksi haluaisin vielä kysyä, miksi on se oletus, että yhden tyyppinen nationalismi on huonoa ja toinen tyyp, toisen tyyppinen nationalismi on hyvää? Ilmeisesti voi olla nationalismi, kun uskoo oman maahansa, mutta sitten siis ei ole hyvä, mutta sitten voisi aivan fiktiiviseen yhteisöön, Euroopan unioniin uskoa, ja se onkin hyvää nationalismia. Miksi on siis hyvä ja vahaa nationalismissa? Ja miksi ei voisi olla hieman avarakatseisempi ja muistaa myös ulkopuolisen maailman? Me puhumme toim- sellaisesta alueesta, joka ei kuulu EUn toimivaltuuksiin, ja tällä tav- tavalla minusta ei ole hyväksyttävää, että asiaa säädellään, asetetaan lakeja, ja yhdistynyt kuningaskunta ei missään tapauksessa tätä toteuttaisi. Kiitos. Grazie Kiitoksia myös näistä kommenteista. Seuraavaksi Maragall. Kiitoksia puheenjohtaja. Meidän täytyy nyt pystyä käyttämään mahdollisuus, jonka Dragici mietinnöllä meille tarjoaa, jotta voimme viedä tämän pohdinnan loppuun asti. Ja puheenjohtaja keskeyttää ja sanoo, että tulkaus ei toimi. Your ei taida kuulla. Nyt taitaa toimia. Onko teillä vielä ongelmia? No niin, hyvä. Niin, sanoin siis, että on katsottava, pystymmekö nyt ammentamaan tästä aloitteesta ja viemään tämän loppuun kaikessa myönteisessä hengessä sen pohjalta, mitä Dragic tässä esittää. Tämä aihe, sitä kaikki tuemme. Me haluamme puolustaa Eurooppaa. Tässä ei ole kyseessä laista tai perustuslaista tai asiasta, jonka kansalliset parlamentit parlamentit hyväksyisivät. Eikä tässä valtavia resurssejakaan tarvita, vaan tämä on tällainen hyvin maltillinen eurooppalainen ohjelma. Mutta sen lisäarvo on Euroopan tasolla aivan valtava. Tämä olisi ensimmäinen oppi, joka tästä pitäisi ottaa. Mutta tähän liittyy vielä toinenkin oppi. Nämä nuoret, jotka ovat jo eurooppalaisia, ystäviemme lapsen lapset, omat lapsen lapseni niin ehkä myöhemmin, tuntevat olevansa eurooppalaisia ilman, että tarvitaan liikaa lakeja tai tämän parlamentin päätöksiä. Mutta vastapainona he eivät pysty kunnolla olemaan Euroopan kansalaisia, vaikka meillä onkin olemassa tämä käsite eurooppalaisesta kansalaisuudesta, mutta se ei vielä kaikilla tasoilla toimi ja tämä on vielä jonkinlainen vaje. Tämä liittyy esteisiin ja haasteisiin, joita emme ole pystyneet ylittämään. Esimerkiksi Euroopan perustuslaki on tällainen hankemme olemme hieman hilanneet perussopimuksia alaspäin. Eli ei tässä mitään suurta uutta Euroopan valitusta ole tehty. Koulutus on oma lukunsa. Minulla olisi konkreettinen ehdotus. Tämäkin varmasti on jo tehty, mutta Euroopan on päättävä ja pureuduttava siihen, miten se selittää itseään. Miten Euroopan historia voidaan ottaa paremmin mukaan oppimissuunnitelmiin. Ei tässä voi katsoa vain voittajia ja häviäjiä, suuria ja pieniä tai äärilaitoja, vaan tässä on opetettava Euroopan kansoista, siitä, miten olemme epäonnistuneet yhteiselossa, minkälaisia sotia olemme käyneet läpi ja katastrofeja 1900-luvulla. Valtavia kansanmurhia nähtiin tuolloin. Eli meidän pitäisi saada opiskelijat ymmärtämään tämän ja sitten muuttamaan tämän kaiken toivoksi. Ja vielä lopuksi. Eurooppa lähettää meille tämän suuntaisia viestejä. Meille on lähetetty viestejä Kreikan suhteen. Kreikka pyytää Eurooppaa. Se haluaa, että Eurooppa on olemassa. eurooppalaisesta hengestä, jota täällä juuri kuultiin. Tästä huolimatta näin on. Ja sitten meillä on pakolaiskriisi. Se on toinen huuto Euroopan perään. Eurooppaa toivotaan. Euroopalta toivotaan toimia. Eurooppa ei ole mikään eri maiden summa. Meidän täytyy pystyä toteuttamaan tämä arvoina kouluissamme, yliopistoissamme ja koulutusjärjestelmissämme. Ja tähän Dragicin mietintö varmasti pyrkiikin. Ja tätä meidän tulisi edistää mahdollisimman voimakkaasti ja kunnianhimoisesti. Kiitos. Kiitos kovasti. Tämä avaa tällaista laajaa keskustelua Euroopan strategian kuvaamisesta. Tässä Seuraavaksi kuulemme kollega Malinov ja sitten vielä muutamaa muuta. It's really just the beginning of a... Tämä on vasta keskustelun alku. Tietenkään se ei pääty myöskään mietintömme hyväksymiseen. Suuri ongelma on se, että meidän pitäisi yrittää tehdä ero sen välillä, mitä haluamme Euroopalle ja mitä oikeastaan yleensä haluamme Euroopan tulevaisuudelle ja mitä voimme opettaa kouluissa, koska nämä ovat eri asioita. Aloittaaksemme tämän mietinnön ajatuksen puolustamisesta, koska sitä on kyseenalaistettu. Ja meillä kaikilla on ongelmia aina selittää, että miksi näin teemme, koska ei se täällä valiokunnassakaan ole niin itsestään selvää. Ensinnäkin on sellainen yleinen periaate, jonka voi nähdä aina, kun on ollut joku järjestäytynyt poliittinen yhteisö ja on tämä yleinen periaate, että yksikään poliittinen hallinto tai yhteisö tai unioni voi välttää. Ja se on Euroopan unionin perus oikeus esittää kysymys siitä, miten sitä opetetaan kouluissa. Ja se on jokaisen yhteisön tai unionin perusoikeus yrittää vakuuttaa jäsenensä, tässä tapauksessa kansalaisensa, siitä, että se on oikeudenmukainen poliittinen unioni, että siinä on järkeä ja yrittää opettaa kansalaisiaan tai jäseniään äh, ja välittää heille kunnioitusta ja arvostusta tätä unionia kohtaan. Muuten millään unionilla, mukaan lukien Euroopan unionilla, ei ole mitään järkeä. Se ei ole olla olemassa, jos sillä ei ole tahtoa yrittää voittaa puolelleen jäsentensä, jäsenvaltioiden ja kansalaisten hyväksyntää. Siksi meillä on oikeus tehdä tämä mietintö EU-asioiden opettamisesta kouluissa. Mielestäni tämä täytyy aina sanoa. Yksikään unioni ei voi olla olemassa ilman sitä. Mitä sitten voimme opettaa nuorille? Koska olettaisin, että huono opetustapa voi vierannuttaa nuoret Euroopan unionissa tai tehdä siitä hyvin abstraktin heille. Ja täytyy muistaa, että että mm, julkisessa mielipiteessä tulee aina olemaan vahva suuntaus Euroopan unionin olemassaoloa vastaan. Mielestäni paras tapa olisi yhdistää Euroopan unionin arvot tuon maan historiaan. Uskon, että kaikki jäsenvaltiot voivat kehittää metodologian ja lähestymistavan, jonka avulla voidaan osoittaa, että historiallisesta näkökulmasta Euroopan unionin olemassaolo on hyvä asia. Voin äh, ajatella yhteistä lähestymistapaa kaikille entisille kommunistisille valtioille. Meille on validi argumentti, koska me tiedämme millaista oli äh, vuosina 45-89. Tämä ei koske muita valtioita, mutta näille kymmenelle jäsenvaltioille Tämä on erittäin tärkeä asia. Toiseksi meidän pitäisi korostaa ei sitä, miten Euroopan unioni toimii, koska tämä on ähm, valtiotieteiden tasolla miten se tehdään. Minä olen valtiotieteiden professori ja minä tiedän, miten tämä tehdään, mutta uskon, että ainoa tapa saada yhteys nuoriin on kertoa heille heidän oikeuksistaan ja vapauksistaan Euroopan unionissa. Oikeudet ja vapaudet. Ja nyt päätän puheenvuoron tähän, koska muuten minun täytyy puhua kaikesta muusta ja sitä on aika paljon mutta uskon, että yhteys historiaan. Ei tämä nyt tarkoita, että jokaisella valtiolla on oma näkökulma, sen uskon niin. On muutamia yleisiä ajatuksia Euroopasta, Länsi-Euroopasta. Voidaan sanoa, että Länsi-Euroopassa on kaksi kolme eh, eh, maata, joilla on erityispiirteissä sitten on entiset kommunistiset maat. Eh, siellä julkisessa mielipiteessä on joitakin perus ajatuksia ja erityisesti nuorille oikeudet ja vapaudet. Se riittää heille. He elävät Euroopassa, ovat syntyneet Euroopassa, he toimivat Euroopassa, he eivät tiedä vaihtoehtoista, joten oikeuksien ja vapauksien kautta voimme selittää syyn eh, sen olemassaololle ja kertoa vaihtoehdosta, ei pelotellaksemme, vaan ainoastaan eh, panna heidät ajattelemaan, millaista olisi e, elää omassa maassa, joka ei ole Euroopan unionin jäsen, joka tarjoaa nuo oikeudet ja vapaudet. Mistä oikeuksista ja vapauksista joudutaan luopumaan, mistä ei. Minä puhun nyt kokemuksesta. Minä vierailen usein bulgarilaisissa kouluissa ja mm, näen, miten oppilaat reagoivat. Historia heidän vapautensa on paljon muitakin asioita, mutta yritän olla nyt mahdollisimman avulias tämän mietinnön laatimista varten. Ää, äh. kiitoksia. Tämä oli mielenkiintoista. Tämä mietintö on kaiken kaikkiaan kiinnostava. Nyt aika uhkaa loppua, joten pyydän teitä puhumaan korkeintaan kaksi minuuttia. kun dramatikaakis, word ja Seudrova. Kiitoksia puheenjohtaja. En tiedä kuinka hyvin voidaan nyt kääntää se, minkä minä aion sanoa. Mutta minun maassani on sananlasku, joka sanoo, että taisteltiin rauhan puolesta, mutta kukaan ei jäänyt henkiin. Miksi sanon tämän? No siksi, että toisilla aloilla mitä enemmän yritämme torjua esimerkiksi ilmaston lämpenemistä, niin sitä enemmän ilmasto lämpenee. Minun maassani on ryhdytty hirveisiin korruptiovastaisiin toimiin, mutta korruptio vain kasvaa. Minä pelkään pahoin, että näin voi käydä. Miten voimme voittaa, poliitikot voivat voittaa ääniä Euroopassa, jos Eurooppa ei voi vaieta? Jos ei pysty sanomaan tätä Euroopan vastaista keskustelua vastaan, miten voidaan voittaa ääniä Euroopassa? Siksi mielestäni tämä väline on erittäin tärkeä, joka ei tarkoita että tämä on, tämä on väline, jossa kerrotaan EUn perusperiaatteista, jotka yhdistävät meitä. Jos tällainen perusperiaate on, niin silloin se tarkoittaa, että taustalla on syitä. Mitä nämä syyt ovat? Ne ovat historiallisia, kulttuurillisia. Tämä on yhteinen alue monesta näkökulmasta. Kuinka monet poliitikot, jotka saavat ääniä puhuessaan Eurooppaa vastaan, e, e, esimerkiksi Englannissa, tietävät, että englannin kieli on sekoitus muita Euroopan kieliä, joista kaikkein tärkein on ehkä ranska. yhdessäkään kulttuurissa tai Euroopan valtiossa voidaan olla täysin riippumattomia muista. Ei ole mikään valtio syntynyt aivan itsestään, vaan se on sekoitus muita asioita Euroopassa. Siksi Tämä on tärkeää, että lapset oppivat tänään ja ymmärtävät sen koko sydämestään, että tämä on mahdollisuus eikä mikään taakka. Dramatikakis. Dramatikakis, kaksi minuuttia. Εγώ θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος, κυρία Πρόεδρε, γιατί έχει προχωρήσει. Kiitoksia. Yritän puhua lyhyesti, puheenjohtaja. Kello onkin jo paljon Näistä asioista on puhuttu pitkään jo aikaisemminkin. No, onko se optimismi? Siis se, että nuoret, jotka voittivat Karle Suuren palkinnon, olivat optimistisia, tuo meille toivoa. Meillä on ollut erilaisia kriisejä, talouskriisi, työttömyyskriisi ja niin edelleen. Ja tähän liittyvät myös terrorismi ja traaginen pakolaistilanne. Tämä kaikki tiedämme. Vastauksia löytyy historiasta, koulutuksesta, kulttuurista. Ja Dragicin mietintö on mielestäni erittäin hyvä Mutta jos katsotaan realistisia tavoitteita, tämä on aika hankala. Tähän suuntaan tässä mennään. Ja tästä voi todella nähdä, kuinka hankala on esimerkiksi tehdä opetuksesta houkuttelevan ja tästä aiheesta houkuttelevan. Mutta kaikesta huolimatta työtä on jatkettava. Itsekin olen käytettävissä kollegoiden avuksi. Seuraavaksi Julie Ward. Um, I'll be very brief because I... Voin puhua aivan lyhyesti, koska esittelen kohta oman mietintöni. Ja tässähän on hieman synergiaakin tekemämme työn välillä. Oikeastaan haluaisin jatkaa kollegan sanoja kun hän totesi, kuinka hienoja nuoret ihmiset tänä aamuna olivat. Eurooppa ja jäsenvaltiot kuuluvat nuorille. Todellakin maamme kuuluvat nuorille. Heille on annettava mahdollisimman hyvät välineet, jotta he voivat tutkia omaa identiteettiään, suhdettaan muihin ihmisiin omilla alueillaan, omissa maissaan, naapurimaissa ja myös globaalisti, maailmanlaajuisesti kun olen tehnyt työtä koulutuksessa, ennen kaikkea arkioppimisen parissa, koko elämän työni olin tehnyt sillä alalla, niin todella katson, että ihmiset tarvitsevat parhaita käytäntöjä niin, että on varaamista valita, voidaan lisätä tähän ja voidaan vaihtaa ja kehitellä. Tämä on minusta hyvin tärkeää. Andrew, olen aina hyvin surullinen, kun ihmiset oikeistosta tässäkin talossa katsovat, että on niin masentavaa olla EU:ssa. Minä olen britti, eurooppalainen, olen globaali, maailmanlaajuinen kansalainen, olen nainen, olen oman vaalipiirini edustaja. Minulla on monia identiteettejä ja kun minulla on nämä monet identiteetit, niin ei se rajoita minun olemistani, vaan tarjoaa minulle lisää mahdollisuuksia. Tätä haluan myös nuorille ja tätä haluan puolustaa täällä Euroopan parlamentissa. Tätä haluan myös omassa maassani puolustaa. Olen niin surullinen, että minun hallitukseni ei anna alaikäisille alle 18-vuotiaille äänioikeutta, koska me puhumme heidän tulevaisuudestaan, ei, ei niinkään minun tulevaisuudestani. Minun lasteni ja lastenlasteni tulevaisuus on tässä vaakalaudalla. Grazie Julie e l'ultimo. Kiitos Julie. Nyt vielä viimeinen puheenvuoro ennen kuin kuulemme komissiota. On seudrava.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 EUsta ja se on jäsenvaltion prioriteetti tällä hetkellä. EU ei voi sanoa, miten opetus hoidetaan. Emme voi päättää sitä täällä Euroopan parlamentissa, miten jäsenvaltiot opettavat lapsille koulussa, mutta me pystymme koordinoimaan, mm, välittämään viestin ja sanomaan, että tätä odotamme jäsenvaltioilta. Ne jotka ovat käyneet läpi kommunismin ja vapauden puutteen, ovat hyvin herkkiä kaikenlaiselle puuttumiselle. Tsekin tasavallassa on kielletty poliittisten ohjelmien esittäminen. Tämä poliittisia kampanjoita kouluissa ei voida järjestää, mutta lasten on opittava ideologioista. Se on pakko. Joten kyllä ymmärrän, että koulujen tulisi kertoa EU-asioista, mutta samanaikaisesti sekä oppilaiden että opettajien täytyy tuntea olonsa riittävän vapaiksi, jotta he voivat tehdä omat päätöksensä siitä, mikä heidän näkemyksensä on Euroopan unionista. Ja minä olen vakuutunut siitä, mitä enemmän he oppivat, mitä enemmän he tietävät, sitä parempi heidän suhteensa EUhun tulee olemaan, mutta sen täytyy olla heidän vapaa valintansa. Haluaisin kiittää herra Marinovskia siitä, että hän antoi niin hyvän selityksen sille, miltä vaikutus näyttää, kun katsotaan jatkokoulutusta, yliopistoja ja niin poispäin. Ja ymmärrän sen, mitä edustaja Laura sanoi aikaisemmin, ja olen samaa mieltä. Mitä hän sanoi siis eh, tiedosta? Kyllä, mitä enemmän tietoa saamme, sen parempi ja mitä enemmän he oppivat, sen parempi heidän suhteensa tulee olemaan. Kiitoksia. Nyt sitten komission edustaja Sophie Bernas. Jos hän haluaa käyttää puheenvuoron, niin nyt siihen on mahdollisuus. Varmasti komissio lähtee tukemaan tätä toimintaa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle mietinnöstä me pystyimme osallistumaan myös seminaariin tuossa jokunen päivä sitten, jossa kehittelimme jo näitä ajatuksia. Euroopan opettaminen kouluissa on monimutkainen konsepti, joka sisältää lukuisia ulottuvuuksia. Euroopan opettaminen yhteisenä historiana, instituutioina ja laajemminkin kyse on demokratian opettamisesta koulussa, aktiivisen kansalaisuuden oppimisesta, miten voidaan kehittää kuulumisen tunnetta johonkin yhteiseen yhteisöön. Tämä voi tarkoittaa myös sitä, että puhutaan perusarvoista. Jo tämän päivän keskustelusta havaitsimme, että asia on monimutkainen ja e, jokainen voi sen ymmärtää omalla tavallaan. Totta kai nuoria täytyy tiedottaa Euroopasta ja auttaa heitä muodostamaan oma mielipiteensä siitä. On tärkeää, että heillä on välineet, joiden kautta he voivat yhteiskunnassa toimia tietoisena kaikesta tarpeellisesta. Opettajien tehtävä on auttaa heitä tällä tiellä. Kiitos myös Rakicille siltä, että hän mainitsi jo olemassa olevat välineet. Hän mainitsi Erasmus Plus-ohjelman. Siinähän on myös kansalaisuus, ulottuvuus. Hän mainitsi myös erilaiset foorumit, joita meillä on. Nekin mahdollistavat ajatusten vaihdon opettajien avustamisen tässä työssä. Ja ennen kaikkea voidaan suunnata katseet myös rajojen ulkopuolelle, katsoa mitä muissa maissa tapahtuu ja näin voidaan kehittää myös itseoppimista näissä asioissa. Meillä on jo paljon välineitä koulujen käytössä ja haluamme jatkaa näiden kehittämistä, jotta voimme paremmin puhua Euroopasta. Kiitos. Kiitoksia. Nyt kollega Dragic voi pitää loppupuheenvuoronsa. Kiitän kaikkia täällä ja niitä, jotka tukevat tätä hanketta ja myöskin niitä, jotka eivät sitä tue. Heillä on ihan oikeus omaa mielipiteensä. Haluaisin kiittää edustaja Diakunua ja edustaja Grammatikakisia. Sitä tai puhuivat äh, nuoriset, jotka ovat täällä, he ovat todellinen esimerkki solidaarisuudesta. Ja kun lähdin Romaniasta 89, ensimmäinen paikka, jonne menin, oli Kreikka. Ja joskus puhun Kreikkaa edustaja Grammatikaakikselle täällä, mutta sana skepsis Sokrateksin, Platonin ja Aristoteleksen aikoina sen piti tarkoittaa ajattelijoita. Eli ajattelijat ovat niitä, jotka ajattelevat, mutta eivät ryhdy toimimaan. Ehkä skeptikkojen pitäisi e, skeptikot yleensä vain ajattelevat, mutta eivät toimi. En nyt halua tässä mitenkään kielteisesti puhua kenestäkään, mutta ehkä ymmärrätte tämän hienovaraisen viestini. Toiseksi kouluttamaton ihminen, jolla ei ole tietoa, hän ei tiedä oikeuksistaan eikä tiedä, mitä hän tekee. Minä itse olen romanivähemmistöstä ja te tiedätte, mitä romanivähemmistölle tapahtuu, koska meillä ei ole tietoa ja me emme tiedä oikeuksista. Me emme halua, eh, että 500 eh, miljoonaa ihmistä eivät tiedä oikeuksistaan. Jos on koulutettu ihminen, eh, huonosti koulutettu ihminen tai ihminen, joka ei tiedä oikeuksia, niin on hyvin vaik- helppoa manipuloida. Ja sitten asia, joka kiinnosti Jean Moneta hyvin paljon 50 vuotta sitten, erojen ja kansallisten raja-aitojen välillä on yhteinen etu. Ja me emme saa unohtaa tätä tärkeintä asiaa, nimittäin eurooppalaista unelmaa, joka Schumannilla ja Monella oli. Ja sitten viimeinen asia, joka on erittäin tärkeä minulle, Eli jos skepsismi on niin vahvaa, niin ehkä, eh, sanon vain ehkä, älkää tuomitko minua, ehkä jokaisen Euroopan eh, valtion pitäisi kuunnella vain omaa musiikkiaan, eikä ö, eh, ö, muualta tulevaa musiikkia. Ehkä ne pitäisi syödä vain omaa ruokaansa, eikä esimerkiksi pizzaa. Mm, ehkä ne pitäisi tanssia vain omia tanssejaan, jos emme usko ollenkaan eurooppalaisiin unelmaan, niin sitten me pitäisi toimia näin. Ja jos ollaan täysin poliittisia, täysin kiinnostunut, sellaisia, että ei ole täysin kiinnostunut, ollenkaan kiinnostunut politiikasta, niin ehkä pitäisi elää sitten valtiossa, jos ei ole politiikkaa, siis olla valtioton. Ähm. Kiitoksia. Olette intohimoisesti mukana tässä toiminnassa. Ja myös se, että edustatte vähemmistöä, romanivähemmistöä, on merkittävää. On hienoa, että näin laajasti sitoudut edistämään tätä koulutusta Euroopassa. Eli nämä toimet voivat saavuttaa sellaiset henkilöt, jotka eivät tunne olevansa kovin eurooppalaisia. Voin tukea paljon monia asioita, joita täällä sanottiin. No, Malinov, te puhuitte siitä, miksi. On kysyttävä itseltään, miksi. On katsottava Euroopan perustamisarvoja, vapaudet, solidaarisuus, demokratia ja niin edelleen, mutta myös aktiivisen kansalaisuuden rooli on tärkeä. Ihmiset tiedostavat, ovat kriittisiä, skeptisiä ja monilla on kaksi kansallisuutta. Ja on hyvin vakavaa, jos ei tiedosta eurooppalaisia oikeuksiaan. Ja tämä siis heijastuu sitten vaaleissa hyvin matalana äänestysvilkkautena. Eli totta kai tämä koskee tiedottamista, mutta haluan sanoa Jurille ja Sögravalle ja muille, että totta kai jäsenvaltiot ovat vastuussa koulutusjärjestelmistä, mutta ehkä parhaat käytänteet, oikeat puitteet, jonkinlaiset suositukset voivat auttaa esimerkiksi opettajien koulutuksessa. Ja meillä on oikeutemme ja velvollisuutemme viedä eteenpäin tällaista eurooppalaista näkökulmaa. Kiitoksia kaikille tästä keskustelusta. Seuraavaksi sitten esityslistalla on erittäin tärkeä asia. Tänään meillä on todella paljon tärkeitä asioita käsiteltävänä. Tässä esittelijänä on Julie Ward, kulttuurien välisen vuoropuhelun, kulttuurien monimuotoisuuden ja koulutuksen merkityksestä EUn perusarvojen edistämisessä on mietinnön nimi. Olemme pitäneet aiheesta tärkeän kulmistilaisuuden syyskuussa. Joulukuun 7. päivä tästä äänestetään valiokunnassa ja 23.10. kello 12 perjantaina on tarkistusten jättämisen, jättämisen määräaika. Julie Ward. Um, thank you very much, Chair. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös sihteeristölle ja jäsenille, jotka ovat toimineet hyödyllisesti minun apunani. Haluaisin muistuttaa vain, että tämä mietintö liittyy kulttuurien väliseen vuoropuheluun, opetukseen, jonka kautta voimme edesauttaa EUn perusoikeuksien toteutumista. Aivan lyhyt yhteenveto alkuun. Mietinnössä pyritään rakentamaan yhteiselle sopimukselle, johon Pariisin iskujen jälkeen opetusministerit pääsivät tarvitaan yhteisiä ponnisteluja, jotta voimme puuttua suvaitsemattomuuteen, syrjäytymiseen, radikalisoitumiseen ja tarjota myös puitteet yhtäläisiksi mahdollisuuksiksi kaikille. Mietinnössä tunnistetaan mahdollisuuksia ja myös haasteita ja tehdään konkreettisia toimintasuosituksia kaikille hallinnon tasoille ja myös EU-tasolle. Aivan erityisesti korostetaan kulttuurin käyttöä ulkoisissa toimissa ja EUn kehitysyhteistyötoimissa. Kulttuurilla on aivan ainutlaatuinen rooli aktiivisen kansalaisuuden luomisessa niin, että saamme yhteenkuuluvan, osallistavan, yhtenäisen toimintaympäristön tulevaisuudessa. Mietinnössä on kaksi periaatetta, joille mietintö pohjautuu. Ensinnäkin myönteisen narratiivin luominen niin, että tunnustetaan ne haasteet, joita meillä tässä ympäristössä on, mutta tämän lisäksi korostetaan mahdollisuuksia ja edistetään kulttuurien välistä vuoropuhelua koulutuksessa, jotta saamme osallistavamman yhteiskunnan luoduksi. Tämähän syntyy oikeastaan niistä keskusteluista, joita olen käynyt. Monet yhteisöt kokevat, että niihin kohdistuu uhkaa. Ne ovat peloissaan, ne katsovat, että tämä vallalla oleva narratiivi jättää heidät ulkopuolelle, syrjäyttää heidät. Ja tätä täytyy kaikin tavoin ehkäistä. Yritämme olla myönteisiä, vaikkakin puhumme tragediasta. Toinen periaate oli kehittää kokonaislähestymistapaa tähän laajaan aiheeseen niin, että kulttuuria, aktiivista kansalaisuutta, koulutusta, nuorisotyötä ei erotettaisi toinen toisestaan, vaan löydettäisiin synergiaa ja yhteyksiä näiden osa-alueiden välille. Työskentelyn metodina oli se, että olisi mahdollisimman kattava, inklusiivinen. Olen tavannut paljon kansalaisyhteiskunnan edustajia, kansalaisjärjestöjen edustajia, kentällä työskenteleviä. Oikeastaan voisin toistaa sen, minkä jo sanoin. Minä olen tehnyt tätä työkseni, en minä ole sitä maailmaa jättänyt mepiksi tultuani, vaan olen säännöllisesti yhteyksissä niiden ihmisten kanssa, jotka tekevät tällä alalla työtä päivä, päivästä toiseen. Olen tavannut kansalaisjärjestöjen, kansalaisyhteiskunnan edustajia sekä täällä Brysselissä että myös Strasbourgissa. Ja olen tämän lisäksi jatkanut vuoropuhelua ja keskustelua kaikkien eri järjestöjen kanssa, jotka toimivat omassa jäsenvaltiossani. Tätä kautta toivottavasti saamme hyvin rikkaan mietinnön sisällöllisesti niin, että huomioimme todellisia kokemuksia, ongelmia ja ratkaisuja. Olen tavannut myös komission edustajat ja Luxemburgin puheenjohtajavaltion edustajat. Myös perusoikeusviraston väkeä olen tavannut. Olin ylpeä, että Luxemburg puheenjohtajavaltiona keskustelujen perusteella päätti järjestää oman konferenssin juuri tästä aiheesta. Meillä on, oli myös kesän aikana vapaaehtoisia nuoria, jotka osallistuivat konferenssiin. Näin voimme jakaa myös valtuuksia, päätöksentekoa, olla osallistavampia työskentelytavoissamme. Haluan ottaa työhöni mukaan myös varjoesittelijät mahdollisuuksien mukaan. Meillä oli prosessin alussa varjokokous, siellä käsittelemme yleiskommentteja ja heti tämän kokouksen jälkeen meillä on toinen varjokokous. Mutta puheenjohtaja, minun täytyy mennä äänestämään toiseen valiokuntaan, joten mitenköhän se mahtaa onnistua. Joka tapauksessa tämä hyvin tuloksellinen osallistava työskentelymetodin käyttö jatkuu. Vielä haluaisin lisätä tarkistuksista, että niissähän on tietty merkkimäärä ja myös aikarajat pätevät. Täytyy todella ponnistella, että olemme lyhytsanaisia, mutta kuitenkin katamme tärkeimmät elementit. Käydän, käytän tarkistuksissa mahdollisuutta myös käsitellä esimerkiksi moninaisuutta luokkatilanteissa, synergiaa, kumppanuuksia äh, sekä virallisessa että epävirallisessa koulutuksessa. Haluamme muistaa myös sukupuolinäkökulman, haluamme äh, nostaa esille historian ja perinteet. Niin ikään maahanmuuttajien panos täytyy huoma- huomata. Haluamme estää radikalisoitumista. Tämä ei päde pelkästään vähemmistöihin, vaan haluamme haastaa myös enemmistön stereotypiat. Tässähän meillä on ongelmia, kuulupa sitten enemmistön tai vähemmistöön. Yhteistyö muiden toimielinten kanssa, YK, UNESCO ja niin edelleen. Aivan erityisesti mainitsemme vammaisryhmät. Kiusaamisen vastainen taistelu, kyberavaruudessa aivan erityisesti käytämme myös olemassa olevia mahdollisuuksia. Ei tarvitse pyörää keksiä uudelleen, jos se on jo olemassa. Nyt mielelläni kuuntelisin kollegoiden kommenttia. Toivottavasti saamme hedelmällistä yhteistyötä aikaan, jotta saamme Euroopan parlamentista hyvän, vahvan mietinnön. Toivottavasti näin voimme auttaa myös opetusministereitä jäsenvaltioissa toteuttamaan tätä politiikkaa ja hankkeita paremmin minun täytyy todellakin nyt lähteä regivaliokuntaan äänestämään. Kuuntelen keskustelua mahdollisimman pitkälle, mutta voi olla, että joudun juoksemaan paikalta. Allora, grazie, Julie. Ymmärrämme kyllä. Tästä tulee varmasti hyvä mietintö. Kiitoksia, Julie. Meidän täytyy päättää tämän kohdan käsittely 11.30. Nyt varjoiset saavat kolmen minuutin puheenvuoron ja muut minuutin. Olveni, Maura ja Maragall, jotka ovat varjoesittelijöitä, Dramatikakis. Nekov. Uh, first of all, uh, thanks. Kiitoksia ensinnäkin. Kiitoksia työstänne ja mahdollisuudesta keskustella tästä. Tämä on todellakin mietintö, joka on täynnä hyvää tahtoa. Tämä on yksi tärkeistä asioista. Nyt puhun Unkaria. On erittäin tärkeää, että olemme aloittaneet tämän työn yhdessä. Ja kuten kollegani sanoi, meillä oli tällainen lyhyt epämuodollinen kokous sinne kesää. Toivottavasti jatkamme ja meillä on vähän järjestäytyneempi tapa tavata varjoesittelijöitä. Nyt halusin nostaa esiin ne asiat, joita jossa haluaisin muuttaa mietintöä. Erittäin tärkeää on se, että Lissabonin sopimuksen 17 artikla on pohjana kulttuurivälisille vuoropuhelulle. Mielestäni sen pitäisi olla tässä mukana. En ole lakimies, mutta se antaa tälle erilaisen ulottuvuuden. Sitten kun puhumme ääriajatusten ehkäisemistä, radikalismin ehkäisemistä, niin se on erittäin tärkeää, mutta on erittäin tärkeää myös löytää oikeat välineet ja kumppanit tähän. Mielestäni mietintö korostaa sitä, että tarvitsemme sidosryhmiä. Valtio ei tähän pysty näihin etnisiin haasteihin. Äh, Siinä valtio ei pysty vastaamaan. Tarvitsemme kansalaisjärjestöjä mukaan ja äh, Mielestäni tärkeää olisi korostaa myös perheen roolia tässä yksikään valtio ei voi ottaa perheen roolia itselleen. Aina kun valtiot sitä ovat yrittäneet, niin se oli fasismia tai kommunismia. Meidän pitäisi ottaa viittaus tähän tekstiin ja meillä on oikeusperustakin sille. Sitten maahanmuuttokysymys. Meidän pitäisi kansalaisjärjestöjen lisäksi mainita myös kirkot. Euroopassa on erilaisia sääntöjä liittyen valtion ja kirkon suhteisiin ja kirkon rooliin, mutta meidän pitäisi löytää jonkinlainen sellainen muotoilu, joka ei tee eroa välillemme, vaan nostaa eriin yhteiset arvot, joita meillä on. Muuten emme voi ymmärtää maahanmuuttajia. Meidän täytyy avautua näille ajatuksille, eikä tämä ole mikään uudenlainen kirkkoon pohjautuva ajattelutapa, vaan meidän pitäisi nähdä uskontojen todellinen rooli yhteiskunnissamme. Minusta on ikävä, että minulla on vain kolme minuuttia keskustella tästä asiasta, mutta tulen jättämään nämä tarkistukset. Ei. Totta kai. Kollega Maura. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti, koska aikaa ei ole. Sanoisin vain, että tämä mietintö, josta nyt puhumme, on kunnianhimoinen siltä osin, että siinä käsitellään kaikkia niitä aiheita, jotka ovat olleet esillä valiokunnassa ja varjoesittelyiden kokouksessa. Eli tämä on hienoa nähdä. Erityisesti haluaisin panna merkille myös sen, että tässä on kurustettu kulttuurin roolia ulkoisissa toimissa ja uuden kulttuuridiplomatian luomista. Komissio on hyväksynyt tätä koskevan asiakirjan hiljattain. Ehkä pieni kritiikin syy tässä olisi Eli se, että ajatuksista siirryttäisiin konkreettisempiin tekoihin. Tähän liittyen esittää kommentteja. Ensinnäkin se, että nimitettäisiin vastuuhenkilö Euroopan tasolla, joka vastaisi kulttuuriongelmien koordinoinnista, edistettäisiin kulttuuriammattilaisten dialogia ja liikkuvuutta. Pitäisi katsoa koulutus tarkoituksessa annettavia viisumeita, ja antaa apurahoja luovan alan toimijoille. Ja voitaisiin tehdä niin, että kulttuurin moninaisuuteen voitaisiin ottaa erillinen luku. Ja pitäisi edistää universaalia eurooppalaista kansalaisuutta niin, että edistettäisiin kansalaisten Eurooppa-hanketta, jonka komissio on perustanut. Näin voidaan edistää vastavuoroista yhteisymmärtämystä ja rinnakkaiseloa. Toivottavasti voin omin tarkistuksen niin parantaa tätä mietintöä entisestään. Kiitos. Seuraavaksi Maragallisten Bild. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin puhun vain lyhyesti. Aion ehkä jättää jotakin tarkistuksia No, mutta kaikki ovat siis tämän puolella, ei mitenkään ristiriidassa tai tarkoituksena ei ole muuttaa mitenkään merkittävästi tätä tekstiä, vaan ehkä tuoda konkretiaa joihinkin asioihin. Vähän tuntuu, että kaikki on jo sanottu, mutta en sitten muista kuitenkaan kaikkea, emmekä saa toteutettua kaikkea käytännössä. Meillä on perusoikeudet, perusoikeuskirja on olemassa, mutta aina on siitä muistutettava uudelleen. Meillä on yhteisvastuu demokraattisista järjestelmistämme, hallituksista, poliittisista puolueista ja erityisesti tiedotusvälineistä. Eli ehkä tässä olisi täsmentää tiedotusvälineiden roolia. Ja täytyy muistuttaa siitä, että yhteiskuntien moninaisuus näkyisi myös tiedotusvälineissä. Koulutuksessa pitäisi käyttää oikeita välineitä monikulttuurisuuden edistämiseen. Ja yksi konkreettinen kysymys koskee sitä, että jäsenvaltioiden lainsäädännössä olisivat sitovina mukana syrjimättömyyden vastaiset säännöt tai normit. Tämän pitää todella olla osana kulttuuriamme, yhteiskuntiamme ja sen tulee olla nivottuna lainsäädäntöömme ja myös Euroopan tasolla. Liittyen siihen, mitä aikaisemmin sanottiin, nyt olisi hyvä aika pohtia myös mahdollista Erasmuksen laajentamista niin, että se kattaisi myös professorit ja opettajat. Niin, että eri kouluasteilla voitaisiin harjoittaa opettajavaihtoa Tämä edistäisi kulttuurivaihtoa ja monikulttuurisuutta varmasti uudella tavalla, enemmän kuin uudet lait tai julkilausumat. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Bild. Puheenjohtaja, esittelijä, hyvät kollegat. Kun luen tätä mietintöä, niin pohdin, että vaikkakin unelmat kääntyivät painajaisiksi, niin jotkut eivät ole vieläkään heränneet unesta. Hyvien tuntemusten varjoon jää sitten realiteetti. Monikulttuurisuutta tässä saarnataan. Angela Merkel ja Cameron omissa maissaan ovat yrittäneet tätä periaatetta noudattaa, mutta ovat joutuneet tunnustamaan epäonnistumisen ja jääneet teorian asteelle. Me havaitsamme, että tässä oikeastaan mennään pikemminkin globalisaation ihanteiden suuntaan kuin realismin suuntaan tapahtumat viime kuukausilta ovat osoittaneet, että tässä ollaan vastuussa radikalisaatiosta, kun väistämättä halutaan vaikuttaa päätöksentekoprosessiin enemmistöjen ja vähemmistöjen suhteisiin. Muistutellaan kansallisesta historiasta, jolla sitten vain pahennetaan syrjintään. Euroopan kansat tässä jäävät äh, syrjään. Heidän vaaditaan tässä unohtavan oma historiansa ja identiteettinsä. Kulttuurista tulee uusi Trojan hevonen Eurooppaan, joka pyrkii hajottamaan perinteiset rakennelmat ja uudemman kerran unionin toimivaltuuksia lisätään jäsenvaltioiden kustannuksella. Jonkin verran realismia pitäisi olla tässä utopian temppeliässä, joka heijastuu myös tässä tekstissä. Il pluralismo delle culture è dimostrato. No ainakin tässä valiokunnassa kulttuurin moninaisuus on edustettuna. Nekov, Venta, Lier, Dramatika, Kies ja Trytel vielä saavat puheenvuoron. Ja nyt, mitenkäs aika tässä nyt riittää? Minuutti korkeintaan jokaiselle, muuten tässä aikarajat paukkuvat. Nekov. Kiitoksia puheenjohtaja, yksikään maa ei pysty ratkaisemaan tällaista kriisiä. Tarkoitan tätä globaalia kriisiä, johon tarvitaan globaali ratkaisu. Tämä osa analyysiä äh, Steps Before Europe äh, analyysiä, joka käsittelee pakolaiskriisin ratkaisemia. Miliband kirjoitti sen yhdessä Sigmar Gabrielin kanssa. Äh, tämän täytyy perustua yhteisiin arvoihin, nuorisopolitiikkaa, ulkopolitiikkaa, naisten oikeuksia, kaikkia näitä asioita olisi sopeutettava uuteen olosuhteisiin. Me tarvitsemme integraatioprosessia, me tarvitsemme epämuodollista koulutusta, me tarvitsemme kulttuuria, urheilua. Ja tällaisia tapahtumia on otettava mukaan tähän mietintöön. Valiokuntana meidän tulisi panna komissio käyttämään kulttuurien välistä vuoropuhelua, kulttuuridiplomatiaa, niin että ulkopolitiikka kehittyy ja uusia politiikan aloja kehittyy. Ne pelot, joita meidän on torjuttava, ovat kulttuurisen, uskonnollisen ja etnisen dominanssin pelkoja. Me voimme torjua tätä koulutuksen kautta ja uuden perusarvojärjestelmän kautta ihan varhaisimmasta iästä lähtien. Kiitos. Pitäkää kiinni puheenjohtajasta. Venta. Bardzo krótko. Dzisiejsza debata już w pierwszym... Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Ensimmäisessä lauseessa jo näemme synergiaa myös arvoista tässä jälkimmäisessä käsittelemässämme mietinnössä puhutaan. Me tiedämme tämän tilanteen. Totta kai me olemme kaikki mukana asian käsittelyssä ja tämä on hyvä. Jotta voimme edistää tällaisia arvoja, niin täytyy totta kai olla sitoutunut. Tiedän, miten esittelijä on sitoutunut monikulttuurisen Euroopan edistämiseen. Yhdessä varmasti löydämme hyviä ratkaisuja. Kiitos. Lure. Kiitos puheenjohtaja. Puhun Grödynövskin puolesta. Hän on tässä varjoesittelijänä. Esittelijä sanoi, että pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan. No, toivottavasti tässä on muutakin tietoa kaikkea ei ole tässä helppoa tukea, vaan toisensuusperiaate on syytä muistaa. Ei että kaikki tekevät aina hienoa työtä tai, niin sanottu, tai ei ole itsestään selvää, että niin kutsuttu kulttuuriarvo olisi aina hyvä. Tämä mietintö liittyy todella jo käytyihin keskusteluihin. Tässä on aika arroganteja muotoiluja. Ja sanoisin, että kuunnelkaa demokraattisia epäilyksen ääniä. Jos ne jäävät kuulematta, niin silloin seuraukset voivat olla vieläkin pahemmat. Niin, tässä täytyy kuunnella ja kunnioittaa toisiaan. Dramatikaakisesti Trypel. Πολύ σύντομα, και εγώ όπως πάντα νομίζω ότι... On kiehtovaa, tämä on kiehtovaa kuten yleensäkin. No niin, tämä aihe, josta tästä käsitellään, se on oikeastaan ääretön aihe, kuten universumikin. Tässä tärkeimmät asiat kyllä mietinnössä otetaan esiin. Toivoisin, että ehdotukset olisivat vähän käytännönläheisempiä. Ja että sitä vähän vielä viilattaisiin. Minähän sanon tämän usein, puheenjohtaja. Sanoja on helppo kirjoittaa paperilla, mutta tekojen on seurattava. Ja kun puhutaan monimuotoisuudesta, monikulttuurisuudesta ja Euroopan unionin arvoista ja jotka uskovat siihen, käyttävät paljon sanoja, mutta kaikki nämä arvot, joita myös herra Juncker viimeisessä paketissaan edusti, ne konkreettisemmin pitäisi toteuttaa. Tätä toivoisin myös mietinnöltä. Kiitoksia. La collega Truppel, scusi. Kiitoksia nyt sitten Truppel. I would like uh, to respond. Kiitos. Haluaisin vastata äh, ranskankieliselle puhujalle. Euroopan unionissa kyse ei ole siitä, että viedään kansallista, alueellista, paikallista identiteettiä pois, vaan aina on kyseessä se, että tähän lisäksi saa myös eurooppalaisen identiteetin. Teiltä ei viedä mitään pois, vaan pikemminkin voimaannutetaan ja rikastetaan identiteettiä, ja tämä on myös mietinnön vahvuutena. Sitten tässä mietinnön lähestymistavassa minua miellytti kovasti se, että tässä nähdään myös muut politiikan sektorit. Ulkopolitiikassa kyse on väkivallan ehkäisystä, sisäpolitiikassa esimerkiksi perusarvojen korostamisesta. Ja ensi vuonna MFF uudelleen tarkastetaan ja sen takia on tärkeää korostaa, että me haluamme koulutuksessa huomioida monikulttuurisen vuoropuhelun ja hankkeet. Sen tulisi minusta olla myös keskiössä tässä mietinnössä. Kiitos. Eh, Kiitos. En tiedä, haluaako komissio käyttää puheenvuoron. Esittelijä siis ei voi olla paikalla. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Puhun ihan lyhyesti. Haluaisin vain sanoa, että eh, koulutusnäkökulmasta me olemme täällä eh, kulttuurissa kulttuurinäkökulmastakin, mutta mielestämme tämä on erittäin hyvä mietintö, joka korostaa äh, pääviestejä. Olemme erittäin iloisia siitä, että tämä mietintö laaditaan juuri nyt ja että siinä on hyvin samankaltainen äh, soveltamisala kuin mistä äh, koulutusministerit sopivat Pariisin julkilausumassa, josta puhuttiinkin aikaisemmin. On hyvin myönteistä että äh, tämä mietintö äh, tarkastelee eri ähm, äh, toiminnan tasoja, Euroopan tasoa ja jäsenvaltioiden tasoa. Ja sitten ollakseni samaa mieltä siitä, mitä täällä jo sanottiinkin, että on tärkeää, että meillä on integroitu lähestymistapa. Tämä mietintö on hyvä silta koulutuksen ja kulttuurin välisen vuoropuhelun välillä. Ja juuri tässä hengessä meidän täytyy toimia äh, sektorirajat ylittävästi. Ja kaksi pientä kommenttia. Kun katson tekstiä, niin voisi olla vielä hyödyllisempää, jos olisi vähän tarkempi äh, siinä mielessä, että millaisia koulutuksellisia tapoja voimme käyttää kulttuurien välisen ymmärtämisen lisäämiseksi. Ja kun tiedetään, että kouluttajat ja opettajat ovat tässä kaikkein tärkeimmässä asemassa, niin pitäisi ehkä eh, heille välitettävää viestiä vahvistaa. Ja sitten perustelussa aivan oikein puhutte Erasmus Plus-ohjelmasta. Ehkäpä haluaisitte myös puhua tästä puitteistosta, joka meillä on Euroopassa, eli koulutus 2020, koska me olemme jo ottaneet käyttöön nämä ohjelmat tämän julkilausuman jälkeen. Kiitos. Kiitos näistä hyllyistä kommenteista. Lopuksi toteaisin vielä, että 70. joulukuuta tästä äänestetään valiokunnassa ja tarkistusten jättämisen määräaika on 23. lokakuuta kello 14. Kaksi asiaa. Komissiokin tästä aivan oikein puhui. Tämän tärkeän mietinnön otsikko puhuu koulutuksen roolista ja arvoista, joita voidaan jakaa, jotta voidaan edistää kulttuurien välistä vuoropuhelua. Siinä ei luovuta mistään, vaan se rikastaa meitä ja auttaa meitä yhdessä jakamaan asioita ja ymmärtämään toisiamme paremmin. Liittyen asioihin, joita täällä sanottiin, tiedämme, että monet eurooppalaiset mallit ovat kriisissä, ei pelkästään monikulttuurisuus. Ehkä kulttuurien välinen vuoropuhelu voi olla lupava asia. Eli meidän täytyy löytää keino tukea koulutuksen toimijoita, päivittää heidän tietojaan ja katsoa sekä virallista että epävirallista koulutusta, kuten Julie Ward sanoi. Varmasti kaikki kommentoivat vielä tätä aihetta ja nyt päättäisin tämän aamun kokouksen tähän. Aloitamme suljetun ovin koordinaattoreiden kokouksen ja pyytäisin kollegoita, jotka ovat nyt paikalla, tulemaan paikalle myös kolmelta iltapäivällä julkiseen kuulemiseen, jossa käsitellään radikalisoinnin estämistä. Tämä on järjestetty yhdessä live-valiokunnan kanssa. Kuulemistilaisuus on meille hyvin tärkeä. Toivottavasti pääsette paikalle ja täällä tulee olemaan silloin hyvin mielenkiintoisia asiantuntijoita. Nyt pyydän teitä lähtemään salista. Olemme hieman myöhässä. Nyt alkaa koordinaattorinen kokous suljetuin ovin, joten edellinen kokous päättyy. Ja haluaisimme aloittaa välittömästi. Okei. Okay.